Okay, we will make a start. Um, we've just been told. Aloitamme. Kuulimme juuri, että esittelijämme Ajala Sender on tulossa hetkenä minä hyvänsä, mutta aloitamme nyt kuitenkin äh, ensin äh, hoidamme nämä muotoasiat. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen ensimmäisenä kohtana, sitten puheenjohtajan ilmoitukset, kollegat, näette mitkä kielet ovat käytettävissä. Tämän näette contnews lehdestä Ja tämä kokous lähetetään suoran lähetyksenä internetissä ja nyt aivan aluksi tulkeilla on ilmoitusasia. Tulkien protestitoimet ovat jatkuneet jo 21 päivää. Hallinto ei edelleenkään ole pyrkinyt mitenkään asiaa ratkaisemaan, vaan päinvastoin. Kahdeksan kuukauden neuvottelujen jälkeen henkilöstökomitean kanssa pääsihteerin kanta on entisestään jyrkentynyt. Näin ollen tässä kokouksessa ei myönnetä yliaikaa. Kiitoksia. Okay, uh, thank you for that. Kiitokset. Näin voimme siirtyä esityslistan kohtaan kolme. Meillä on julkinen kuuleminen aiheesta valtion tuki ja EUn rahoitus. Ovatko ne yhteen sopivia? Kollegat, tiedätte, että jokin aika sitten näistä valtion tuki säännöistä toteutettiin tutkimus ja nyt esittelijä saapuukin juuri paikalle oikealla hetkellä. Olkaa hyvä. Okay. Yeah. So, as I was saying, um, we've... Tosiaan jokin aika sitten toteutettiin tuo tutkimus ja nyt on hyvä meidän voida syventyä tähän aiheeseen siitä, onko valtion tuki ja EUn rahoitus yhteen sopivia. Toivotan tervetulleeksi esittelijän ja kaikki puhujamme. Henkilökohtaisestakin kokemuksesta tiedän, että että valtion tukimääräykset eivät aina ole suosittuja Brexit-kampanjassa kansalaisilta, kun kysyttiin, mitä haluaisitte muuttaa EU-säännöissä, niin usein vastaus oli, että EUn valtion tuki sääntöjä haluttaisiin muuttaa. Kuitenkin nämä säännöt ovat erittäin tärkeitä sääntöjä määräyksiä, jos halutaan luoda Euroopan unionin alueella – yhtäläiset toimintaedellytykset, on huolehdittava siitä, että myös valtion tukisäännöt ovat kaikille yhteiset, jotta kilpailu ei vääristy. No, jotkut eivät edelleenkään näistä valtion tukisäännöistä pidä. Kaikki eivät ehkä myöskään niitä täysin ymmärrä. Ja jäsenvaltiotasolla, kansallisella tasolla ollaan usein hyvin varovaisia, kun näitä valtion tukimääräyksiä käsitellään ollaan hyvin varovaisia rahoituksen tai rahoitusmallin hyväksymisessä, jos pelätään sen olevan ristiriidassa EU-määräysten kanssa. Ja aina nämä EU-määräykset eivät ole niin suosittuja ihan siitä syystä, että ei oikein ymmärretä, miksi pienet yritykset eivät voi suoraan hyötyä EU-rahoituksesta rakennerahastojen kautta vaikkapa. No ihmisten on joskus vähän vaikea näitä mm, sääntöjä ymmärtää ja tämä aiheuttaa sitten sellaisen vaikutelman, että valtion tukisääntöjä halutaan vastustaa. No niin, nyt esittelijämme Ajala Sender on paikalla. Hän saa ensimmäisen puheenvuoron. Näin Ines äh, avaa keskustelun, jonka jälkeen sitten kuulemme panelistiamme. Ines, ole hyvä. Sí, muchísimas gracias. Kiitoksia, Direk. Olet aivan oikeassa. Tässä valiokunnassa teemme työtä lähinnä talousarvioon ja sen valvonnan täytäntöpanovalvonnan valvonnan kanssa. Viime vuosina olemme myös paneutunut siihen, kuinka talousarvio on tullut monimuotoisemmaksi, eikä siinä ole enää näitä perinteisiä muotoja, vaan myös eri, todella erityyppisiä tukia on ollut ja se on, ne ovat nyt vielä lisääntyneet erityyppisille rahoitusvälineille ja näihin on vielä lisättävä nämä blending-välineet. Ja olemme havainneet, että joissakin keskipitkän ja pitkän aikavälin monimutkaisissa hankkeissa, jotka liittyvät esimerkiksi Euroopan laajuisiin verkostoihin ja muihinkin isoihin projekteihin muilla aloilla, olemme havainneet, että olisi tarpeen tehdä vähän erottelua niin, että, jäsen, että johdonmukaisella tavalla – kehitetty hanke voisi hyötyä erityyppisistä tuista. Ja on yhä tarpeellisempaa voida käyttää täydentävyyttä, tietenkin yhteisrahoitusta ja sitten vielä selkeää täydentävyyttä. Tarvittaisiin jopa selkeämpi sitoutuminen jäsenvaltiolta tämän tyyppiseen keski- ja pitkän aikavälin hankkeisiin – niin että tehtäisiin selväksi, että tämä sitoumus ei ole mikään yksittäinen sitoumus, joka muuttuu hallituksen muuttuessa, vaan kyseessä on merkittävät investoinnit, jolloin on pohdittava sitä, miten nämä investoinnit tietyn tyyppisen infrastruktuuriin – jossa kilpailukykyelementti on myös va- varsin tärkeä. Ja jos oli siis tarpeen tehdä selväksi se, missä määrin valtion tukisääntöjä on sovellettava ja missä määrin edunsaajat ja hankkeiden vetäjät ja eri rahoituksen osallistuvien tahojen on tämä huomioittava niin, ettei jäisi hämärän peittoon se, millaisia nämä, kuki, nämä tukiosuudet ovat ja millaisia sääntöjä kullakin äh, toimijalla tässä on Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Olemme tästä aiheesta jo keskustelleetkin Euroopan komission kanssa – koskien valtion tukia. Ja tarkoituksena on ollut selventää tilannetta ja päästäkin eteenpäin yksinkertaistamisen tiellä, selventämisen tiellä koskien valtion tukien soveltamista. Ja näin, kun, kun erilaisia tilanteita tulee eteen, jotka tuovat painetta Euroopan talouteen – niin olisi tärkeää, että tässä valiokunnassa tekisimme työtä sen eteen, että tehtäisiin selväksi, miten näitä tukia voidaan käyttää täydentävällä tavalla ja tehokkaammalla tavalla koskien tiettyjä hankkeita eurooppalaista toimintapolitiikkaa. Joten ajattelen, että tämä on oikein hyvä idea, että komissio voisi tätä selventää. Eh, hace, digamos, muy recientemente va a implementarse, pues precisamente kun tähän tämä täytäntöönpano liittyy, olisi todella kiinnostavaa tarkastella tätä asiaa talousarvion kannalta ja näiden eri rahoitusmuotojen kannalta. Siksi ajattelimme, että todella on syytä saada lisää valaistusta tähän tilanteeseen ja siihen, että kuinka edunsaajat ja hankkeiden vetäjät tässä voivat toimia niin, että on selvänä, missä on pakollista soveltaa valtion tukisääntöjä ja millaisissa tilanteissa tarvitaan investointeja Euroopan talousarviosta, ja tässähän me olemme toimivaltaisia. Joten uskon kyllä, että Tämä voi olla oikein kiinnostava kuulemistilaisuus ja kiitänkin teitä tästä mahdollisuudesta. Kiitän myös kaikkia asiantuntijoita osallistumisesta. Kiitoksia. Uh, thank you very much. We can move now to the... Suuret kiitokset nyt. Käynnistämme ensimmäisen keskustelun, jonka otsikko on se, miten komissio arvioi ja valvoo EU-valtiotukisääntöjen noudattamista. Ensimmäinen puhuja kolmesta on herra Hertian Koopman, joka on äh, kilpailupääosaston äh, johtaja. Pyytäisin, että puhutte kymmenisen minuuttia. Herra Koopman, olkaapa hyvä. Mikrofoni. It's a real pleasure to be here. Kiitokset puheenjohtaja, on mukava olla täällä kertomassa teille tänä iltapäivänä, miten komissiossa lähestymme tätä valtion tukikysymystä. Äh, komissiossa hoidan tätä asiaa, joten henkilökohtaisesti tämä on myös minulle suuri ilo. Ehkäpä ensin voisin puhua tavoitteista, jotka puheenjohtaja jo lyhyesti tässä meille kuvailikin, nimittäin sen varmistaminen, että että valtion tuki ja yksin rahoituksen käyttäminen eivät äh, vääristä kilpailua yhteismarkkinoilla tai työnnä syrjään yksityistä rahoitusta. Näin ollen äh, tämä on äh, merkittävä olennainen osa sisämarkkinoita, siis sen varmistamiseksi, että samaiset sisämarkkinat voivat toimia kunnolla. On myös tärkeää, että jäsenvaltioilla on äh, tiedossaan, minkä, minkä näköiset säännöt ovat, äh, niin että niiden eri toimijat voivat saada markkinaosuuksia, samoin äh, tuet, jotka menevät veronmaksajien taskusta, tulee pitää mahdollisimman alhaisella tasolla, ja mm, valtion tuki itse asiassa kyllä sitten voi myös vaikuttaa hyvinvointiin ja kasvuun. Kyse on taloushallinnosta. Se kuuluu komission toimivaltaan perustamissopimuksen mukaisesti ja on yksi vanhimpia yhteisön politiikan aloja. Ja niin kuin tästä kuvasta näette, niin valtion tukisäännöt vaativat sitä, että jäsenvaltiot julkista tukea antaessaan käyttävät näitä tukia vain, jos markkinat ovat epäonnistuneet tai investointeja ei kertakaikkiaan ole. Ei rahaa voi jaella tuosta vain. Tämän lisäksi valtion tuki tulee aina rajoittaa välttämättömään ylikompensaatio ei ole luvallista. Samoin ei myöskään tule antaa päällekkäistä rahoitusta yksityisrahoituksen kanssa tai työntää yksityisrahoituksen mahdollisuuksia syrjään. Ja samoin sitten ei saa vahingoittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Nämä ovat nämä perusperiaatteet äh, sisämarkkinoillamme, jos äh, taloudellinen rauha halutaan säilyttää ja tehokkuus samoin. Kun sitten äh, puhutaan EU-rahastoista ja valtion tuki valvonnasta, niin heti alkuun haluan tehdä selväksi, että EU-rahastot, joita Euroopan unioni täytäntöön panee suoraan omasta budjetistaan, niin kaikki nämä suorat interventiot, kuten horisontti, Eurooppa, verkkojen Eurooppa, kauppaa tulevat suoraan EU-budjettista ja EU hallinnoi niitä itse. Ne jäävät äh, valtion tuki valvontasääntöjen ulkopuolelle. No, kollegani, joka istuu tässä vieressä, kertoo tästä kohta lisää. Luonnollisesti on huolehdittava johdonmukaisuudesta poliitikkojen välillä, mutta nämä jäävät siis ulkopuolelle kun puhutaan sitten EU-rahastoista, eh, joista huolehditaan, jotka täytäntöön pannaan jäsenvaltioiden alaisuudessa, eli eh, rahat, joita jäsenvaltiot hallinnoivat, eh, ne alistetaan valtion tukivalvontamääräyksille. Eli yleisesti ottaen tämä on varmaan aika hyödyllinen erottelu ihan siltä kannalta, että tämä kokonaisuus tulee selväksi. Vain 10-20 prosenttia kaikista rakennerahasto varoista liittyvät sellaisiin hankkeisiin, jotka on alistettu valtion tukivalvonnalle. Eli suurin osa tästäkin rahoituksesta ei liity valtion tukiin millään tavalla. Tämän lisäksi komissio osana äh, uuden aikaistamis- ja yksinkertaistamismenettelyä on myöntänyt ryhmäpoikkeuksen äh, suurelle enemmistölle siitä pienestä äh, osasta, jota valtion tukimääräykset koskevat. Eli säännöt ovat hyvin yksinkertaiset, jäsenvaltioiden on ne helppo, niitä helppo soveltaa. Jäsenvaltioiden ei tarvitse notifioida komissiota valtion tuesta. Mm, hankkeet voidaan sääntöjä noudattamalla käynnistää mm, välittömästi. Eli 10-20 prosenttia kaikista menoista koskee valtion tukia, vain 10 prosenttia tästä, eli 1-2 prosenttia kokonaisuudesta vaatii ex ante notifikaation komissiolle. Näin ollen todellisuudessa hyvin harvoista hankkeista komissiolle on ilmoitettava ja komission ne hyväksyttävä. Ja nämä 1-2 prosenttia hankkeista itse asiassa aiheuttavat hyvin vähän hankaluuksia ja ne myös hyväksytään mm, hyvin nopeasti. Ne ovat yleensä merkittäviä valtavia hankkeita. Hyväksyntämenettelykomissiossa komissiossa kestää keskimäärin viitisen kuukautta, joten kun käydään paljon keskustelua valtion ja monet näkevät asian liittyvän ongelmia, niin samalla on tärkeää muistaa nämä tosiasiat hyvin. Vähän esimerkiksi esiin liittyy valtion tukia ja suurin osa on saanut ryhmäpoikkeuksen ja nekin, joista ilmoitus on annettava, hankkeena hyväksytään yleensä hyvin nopeasti. Kuitenkin kun puhutaan sitten alueellisista ja ylipäätään rakennerahastoihin liittyvistä säännöistä, niin tämä erottelu on sitten tehtävä valtion tuen suhtaan ja Äh, on hyvin tärkeää, että meillä on äh, erittäin äh, sujuva järjestelmä säännöt, jotka ovat helposti sovellettavissa sen varmistamiseksi, että että käsittely on mahdollisimman nopeaa. Itse asiassa meillä on yhteinen toimintasuunnitelma ähm, tiedon ja mm, valistuksen levittämiseksi jäsenvaltioissa myös näiden alueilla. Aluepääosaston kollegat kertovat tästä vielä lisää. Asia on meille hyvin tärkeä ja teemme kovasti työtä sen varmistamiseksi, että helpotamme jäsenvaltiotason virkamiesten elämää, siis niiden, jotka nämä rahat saattavat käyttöön. Me haluamme, että rahat käytetään tehokkaasti, mutta myös nopeasti. Tämän yhteistyön tulokset äh, itse asiassa ovat äh, sen suhteen, kun ne nyt ovat mitattavissa, niin ovat aika rohkaisevia. Eli äh, tilintarkastuksen virhetasot osoittavat selkeää vähenemistä viime vuosina valtion tuki kysymyksissä. Ja näin ollen valtion tukiin liittyvien tilintarkastuksen havaitsemien virheiden määrä volyyminä on äärimmäisen pieni nykyään ja mm, tämä on kyllä hyvin rohkaisevaa. Tässä lyhyesti jo puhuinkin tästä valtion tuen uudenaikaistamisesta hankkeesta, e, joka näihin parannuksiin ennen kaikkea on johtanut ja joka on äärimmäisen tärkeä e, periaatteena. E, eli nämä laajat ryhmäpoikkeukset ensinnäkin jäsenvaltiot itse kantavat merkittävämmän vastuun ja komissio tekee yhteistyötä kumppanina jäsenvaltioiden kanssa tämän jäsenvaltioiden vastuunkannon helpottamiseksi. Näin ollen meillä on joukko menettelyjä, menettelytapoja tämän kumppanuuden lisäksi, johon jo viittasin. Joitain esimerkkejä tästä meillä on yhteinen työryhmä jäsenvaltioiden kanssa. Siellä keskustellaan parhaista käytänteistä. Jäsenvaltiot voivat oppia toinen toiseltaan. Sitten meillä on sähköinen e-wiki-alusta, jonka kautta voi löytää vastauksia no, esiin nouseviin kysymyksiin. Tämä on kaikille yhteinen. Lisäksi meillä on maakohtaisia vierailuja. Itse käyn jokaisessa jäsenvaltiossa 20 kuukauden mittaan ja kollegani vieläkin useammin opettamassa virkamiehiä. Ja samoin meillä on sitten opetusmateriaalia ja myös keskitetyt koordinointipisteet jäsenvaltioissa. Nämä koordinointipisteet ovat erittäin tärkeitä, koska ne ovat Eh, todella eh, kaiken tämän tiedon sydän, jota jäsenvaltioilla on, ja eh, voivat todella kansalliset olosuhteet huomioon ottaen auttaa maksuviranomaisia. Esimerkiksi puolalainen kollega, joka on vastuussa tukivalvonnasta omassa maassaan, Äh, on täällä paikalla, samoin äh, Kreikan äh, kollega kantaa saman vastuun Kreikassa. Sitten Romaniassa on kilpailuneuvosto, ja Saksassa on yksikkö talousministeriössä ja niin edelleen. Eli nämä ovat tärkeitä mm, yhteyspisteitä, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Sitten työryhmämme. Nyt kymmenen minuuttia on kyllä jo kulunut, eli ö, oletteko kohta valmis? Äh, äh. Kyllä kohta, mutta kun minä nyt olen vastuuhenkilö kuitenkin, niin ehkä tässä samalla säästän sitten kollegoilta hiukan aikaa. So, Eli siis viette kollegoilta ne aikaa. Äh. No niin, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan työryhmässä jäsenvaltioiden kanssa yhdessä olemme tarkastelleet huolellisesti sitä, että mikä aiheuttaa viivettä että rakennerahastojen täytäntöönpanossa, eli ihan kuulemme kentällä ihmisiltä, mitkä ovat niitä syitä, jotka viivettä aiheuttavat. Ja itse asiassa merkittävin jäsenvaltioiden mainitsema syy on rakennerahasto määräysten oma monimutkaisuus, samoin kuin sitten joukko muita ilmiöitä sääntelymaisemassa. Itse säännöt sinänsä, valtiotukisäännöt ovat vasta viidennellä siellä. Me olemme toki valmiit tekemään parannuksia, mutta kun jäsenvaltioilta todella kysyy, että minkä ne pitävät olevan suurin suurimman ongelman, niin, niin valtion tukimääräykset eivät sinänsä ole tässä ollenkaan suurin syntipukki. Ja tätä tukee myös tämä kesto tai aika elementti, johon viittasin. Eli jos näitä ryhmäpoikkeuksen alaisia määräyksiä tarkastellaan ja sitten taas näitä ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle jääviä, niin puolitoista kuukautta on tässä itse asiassa eh, yhteisrahoitettujen eh, hankkeiden käsittelyaikaa muiden kolmisen kuukautta. Eli tämä on hyvin rohkaisevaa ja teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa eh, saadaksemme aika entistä enemmän parannusta. Tässä Alankin jo tulaesitykseni loppuun. Ja kun ajatellaan näitä tulevaisuuden parannusehdotuksia, niin erityisesti uuden monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa haluaisimme entisestään keventää, helpottaa näitä valtion tuki sääntöjä, eli kun jäsenvaltioiden raha yhdistetään EU-rahoitukseen esimerkiksi Invest EU hankkeen kautta, niin haluamme, että että nämä säännöt saumattomasti integroidaan yhteen niin, että EU-invest-hankkeet voivat toteutua mahdollisimman nopeasti. Aiomme muuten myös, mitä tulee näihin merkittäviin tutkimus- aloitteisiin ja tutkimusohjelmiin valtavirtaistaa näitä entisestään ja tarjota ryhmäpoikkeusmahdollisuuden, jota voidaan siis laajentaa entisestään. Näin ollen tilanne on parantunut ja meidän saamiemme tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että parannukset ovat olleet suhteellisen nopeitakin, mutta tietenkin aina voi tehdä entistä enemmän ja entistä paremmin ja niin näin me tehdä monimuotoisen rahoituskehyksen puitteissa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitokset tästä hyvin hyödyllisestä puheenvuorosta. Seuraava puhujamme. Äh, Olivien Balbrook, joka on budjettipääosaston johtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Kun keskustelemme säännöistä, jotka liittyvät EU-rahoituksen sääntöihin, kannattaa katsoa rahoitusasetusta, joka on varainhoitoasetusta – jossa on määritelty kaikki, joka liittyy näihin aiheisiin. Juuri on käyty pitkät neuvottelut uudesta varainhoitoasetuksesta, joka astuu voimaan 23. heinäkuuta varmaankin parlamentin hyväksynnän jälkeen ja lopullisen neuvoston hyväksynnän jälkeen. Joten puhun uusista säännöistä jo, koska se on varmasti parempi, kun puhutaan tulevaisuudesta – asetuksesta, joka astuu voimaan hyvin pian. Mitä tässä varainhoitoasetuksessa on? Siellä ei puhuta paljonkaan valtion tuista yksinkertaisista syistä, joita aikaisempi puhuja jo toi esiin. Nimittäin se, että valtion tukisääntöjä ei noudateta, kun varoja hallinnoidaan suoraan eu tasolla. Joten on ihan loogista, että tällainen johdonmukaisuus valtion tukiin liittyen mainitaan yhdellä alalla budjettitakeet ja rahoitusvälineet. Samoja periaatteita noudatetaan silloin, kun aikaisemman puhujan esittämässä puheenvuorossa, joten on osoitettava, että pitää puuttua tilanteisiin, jossa markkinoivat eivät toimi. Kunnolla tarvitsemme täydentävyyttä ja on huolehdittava siitä, että ei tungeta muita rajoittajia pois markkinoilta. Pitää tukea toinen vastaanottajia, joille tuki kuuluu ja pitää huolehtia siitä, että ollaan johdonmukaisia valtion tukisääntöjen kanssa eikä vääristetä kilpailua. Tämä on johdonmukaisuuden vaatimus. Sanon tämän vähän yllättävästi siksi, että mitä tulee rahoitusvälineisiin, olemme hyvin näillä markkinoita, mutta suurimman osan ajasta kuitenkin epäsuoran hallinnoinnin eikä suoran hallinnoinnin alla. Nämä keskeiset periaatteet pätevät myös silloin, kun EU on vähemmistöosakas jossain rahoitusvälineessä. Ja tämä osoittaa, että tämä on perusperiaatteena mukana, josta lainsäätäjä haluaa näissä tapauksissa pitää kiinni. Se ei koske ainoastaan rahoitusvälineitä ja takeita, vaan myös silloin, kun puhutaan rahoitusta yhdistävästä välineestä. Edustaja Ajalla viittasi tähän johdannossaan. Siksi samoja periaatteita noudatetaan myös silloin, kun rahoitusvälineet ovat mukana rahoitusta yhdistävässä välineessä ja myös apurahassa, jos apuraha yhdistetään rahoitusvälineeseen, koska sen tarkoituksena on auttaa yritystä – jotta se voi valmistautua esittelemään ohjelman tai hankkeen, joka toteutettaisiin rahoitusvälineen tai budjettitakuun kautta, niin sitä koskisi sama periaate. Eli tämä ei koske ainoastaan rahoitusvälineitä ja budjettitakuita. Hyvin tärkeä tekijä, joka on arvioiden ristikkäis katsaus Parlamentti on uudessa asetuksessa mukana ja kannattaa ottaa tämä esimerkki mukaan, jonka komissio itse antoi selvitystekstissään, kun, hän, kun komissio esitteli uutta varainhoitoasetusta. Tavoitteena oli se, että voidaan mahdollisimman hyvin luottaa yhteen arvioon tai hyväksyntään. Esimerkki oli juuri tuo, että noudatetaan valtion tukisääntöjä. Eli kun on todettu, että valtion tukisääntöjä noudatetaan, niin kaikkien komission palveluyksiköiden pitäisi voida luottaa tähän arviointiin. Kaikki osallistujat voivat luottaa tähän kannanottoon, kunhan olot, ehdot eivät muutu. Ja tämä voi olla tietenkin hankala kysymys. Esimerkiksi ESIR-rahaston varojen osalta. Palaamme siihen hetken kuluttua, kun kollegat puhuvat yhteisistä säännöistä, jotka koskevat ra- rakennerahastoja. Ja sitten yksi tähän liittyvä kysymys, joka kannattaisi ottaa esiin tässä hallintomallissa. Kun meillä on jonkinlainen yhteis, taso, niin valinta pitää tehdä avoimella oikeutetulla tapaa, eikä saa syntyä eturistiriitaa. Tämä on tärkeää siksi, että teemme monissa tapauksissa yhteistyötä EBn ja EIFn kanssa, mutta myöskin kansallisten pankkien kanssa, joten laajemmin kilpailu kannalta tämä voi olla hankala kysymys. Miten nämä periaatteet, jotka eivät ole muuttuneet, näkyvät tulevissa ohjelmissa? Katsotaan sitä nyt lyhyesti kaksi perusesimerkkiä, joihin on jo viitattu. Eli yhdet säännöt ja sitten tämä huippuosaamismerkki. Yhdet säännöt. Tämä on asia, jota on investeu tapauksessa noudateltu. Eli tulevaisuudessa kaikki rahoitusvälineet ja budjettitakuut ovat yksien sääntöjen mukaisia – yhdessä asetuksessa, joka viittaa myös varainhoitoasetukseen ja valtion tukisääntöihin ja siihen, että ei saa vääristää kilpailua. Tämä on tärkeä asia ja todella on merkittävä askel siinä, että yksinkertaistetaan sekä täytäntöönpanevaa tahoa, mutta loppuvastaanottaja myös. Yksi sopimus vain, yksi hallinnoija, yksi sopimus, tavallaan tällainen yhden luukun järjestelmä kokonaisuudessaan tälle rahoitusvälineelle tai takuulle. Ja meidän tapauksessamme on relevanttia keskustella siitä, että jäsenvaltioilla ei ole tarvetta ilmoittaa asiasta uudestaan komissiolle, jos halutaan siirtää jaetun hallinnon varoja Invest EU-takuuseen. Voidaan vain luottaa siihen, että Tämä väline on jo hyväksytty komission toimesta. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, ettei ehtoja voida muuttaa. Toinen hyvä esimerkki on tämä huippuosaamismerkki, jonka herra myös mainitsi. Ajatus on se, että jos Euroopan horisontti ohjelman alla on hyväksytty tämä, mutta rahoitusta, rahoituspuutetta on, on mahdollista, että jäsenvaltiot rahoittavat niitä esimerkiksi AKRstä, ESF Plusasta tai maaseuturahastosta. Sama koskee LIFE-hankkeita maaseuturahaston puitteissa. Joten lyhyesti sanottuna ei tarvitse arvioida uudestaan hankkeen sopivuutta, vaan se voidaan ottaa ja sitä voidaan rahoittaa toisen rahoituslähteen kautta ilman, että uudestaan arvioidaan yhteensopivuutta esimerkiksi valtion tukisääntöjen kanssa. Yhteenvedonomaisesti siis valtion sääntöihin liittyviä asioita ei paljon ole uudessa varainhoitoasetuksessa, mutta minimi on kuitenkin siellä ja meidän on erityisesti huolehdittava siitä, ettei haitata kilpailutilannetta tai rikota valtion tukisääntöjä. Jos ajatellaan keskeisesti hallinnointiohjelmia, kuten Euroopan horisontti, verkon Eurooppa-väline ja digitaalinen Eurooppa-ohjelmia, niin näissä perusasetuksissa on johdatosan kappaleissa se, että puututaan siihen, että markkinat eivät toimi kunnolla tai että pyritään estämään se, että syrjäytetään markkinoilta yksityistä rahoitusta. Tässä ihan pähkinän kuoressa juridinen tilanne, joka liittyy uuteen varainhoitoasetukseen. Kiitos. Kiitokset äh, puheenvuorostanne ja kiitos siitä, että kunnioititte puheen puheaikanne. Seuraavaksi sitten äh, Rova Fernandes Juts, joka on äh, aluepääosaston edustaja täällä. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Valtion tuki sääntöjä sovelletaan yhä suurempaan osaan kohesiopolitiikan menoja. Tällä kaudella sen tarkoituksena on lisätä investointeja, työpaikkoja ja kasvua ja näin ollen merkittävä määrä näistä menoista liittyy suoraan taloudelliseen tuo, toimintalaajakaistaan energiaverkostoihin, uudistuviin energialähteisiin ja niin edelleen. Niin sillä tuetaan myös taloudellista, äh, niin taloudellisen äh, taloudellisen toiminnan tukeminen luultavasti olisi valtion tukea. Viime vuosina eh, valtion tuosta on aiheutunut paljon virheitä tilintarkastustuomioistuimissa. Jäsenvaltiossa on kuitenkin eh, ponnisteltu ja komissio on tukenut eh, niitä näin ollen virheiden määrä on viime vuosina laskenut 20 prosenttia virheistä liittyy tähän vuonna 2014 ja vuonna 2016 ei enää mitään laskettavaa määrää virheitä tällä alalla ollut. Tarkemmat syyt johtuivat ähm, väärästä lainsäädännön tulkinnasta, ilmoitusten puutoksista komissiolle koskien valtiotukea ja äh, järjestelmien äh, puutteellisuudesta kannustimia ei ollut tai sitten mahdollisesti yhteisrahoitusongelmista – mitä komissio sitten on tehnyt, jotta olisi voitu virheitä vähentää? Ensinnäkin yhteisiä sääntöjä koskeva asetus 2014-2020 otti mukaan ennaltaehtoja, joilla varmistettaisiin, että puitteen säännöt ovat voimassa koskien esirahastoja ja yksi näistä ehdoista koski sitä, että olisi oltava järjestelmä, jolla tehokkaasti voidaan täytäntöönpanna EUn valtion, valtiotukisääntöjä eri rahastoissa. Komissiolle annettiin mandaatti pyytää jäsenvaltioita parantaa hallinnollista kapasiteettiaan kun on ollut pysyviä puutteita. Tällä hetkellä ä, ä, aikaisemmin viisi maata ei täyttänyt näitä ennakkoehtoja ja nyt kaikki jäsenvaltiot täyttävät ehdot. Kuten kollega tässä jo mainitsi, 2015 hyväksyttiin toimintasuunnitelma, jota on jatkettu nyt tänä vuonna. Tämä on regio- ja kom pääosastojen valtion tukea koskeva ohjelma, joka lisä, sisältää yksinkertaistamista ja uudistamista valtion tukipolitiikassa. toimintaohjelmassa yksi osuus koskee ohjeistusta ja toinen strategista koulutusta, on yleistä jo valtiotukikoulutusta ensirahoistojen osallistumiselle ja myös sitten tilintarkastajille suunnattua koulutusta. On myös strategisia koulutuksia esimerkiksi liikennealueelliselle ja PK-yrityksiin kohdistuneille sektoreille ja myös innovaatio ja muihin tämän tapaisin alueisiin suunnattua koulutusta. Suuri osa toimintaohjelmasta liittyy hyvien käytäntöjen vaihtamisen, vertais käytäntöjen vaihtamista, pyöränpyörän keskusteluja. Täällä osallistujat vaihtavat kokemuksia ja hyviä käytäntöitä ja luonnoksia muiden kanssa saada myös suoraa tukea. Esimerkiksi voidaan tukea kuntia, eh, kun ne suunnittelevat tällaisia tukijärjestelmiä ja täytäntöönpanevat niitä. Yhteistyö alue- ja kilpailukykypääosastojen kanssa on tiivistynyt. Meillä on säännönmukaisia korkeatason tapaamisia eh, johtajien tasolla region tarkastajien tarkastuslistassa on, suunniteltu kilpailu pääosaston kanssa yhteistyössä ja myös kansalliset toimijat ovat mukana. Usein siellä käytetään kansallisella tasolla samoja tarkastuslistoja. Kuten mainittiin, pääosasto kuunnellaan koskien näitä hankkeiden vastaavuutta valtiotukipäätösten kanssa ja kuullaan myös suurien hankkeiden yhteydessä pyrimme koordinoida toimintaamme mahdollisimman mukaan, mahdollisuuksien mukaan. Kilpailupääosasto ja alueen pääosasto tekevät yhteistyöstä, vaikka menettelyillä onkin eri tavoitteet. Viimeisimmässä vuotuisessa tarkastuskertomuksessa, jonka saimme helmikuussa kansallisilta tarkastajille, joka koski ajan jaksoa heinäkuusta 2016 kesäkuun loppuun 2017. Siinä todettiin 35 valtion tukea koskevaa virhettä, jotka liittyvät lähinnä valvonnan, vaatimusten puutteellisuuteen, ilmoittamattomiin valtion tukiin tai valtion tukijärjestelmien väärin, huonon täytäntöönpanoon tai myöskin vähimmäiskynnysten ylittämiseen. Lopuksi haluaisin todeta, että valtion tuki ja kohesiopoliittinen rahoitus ovat yhteensopivia ja ne myös liittyvät tiivisti toisiinsa – Vuonna 2020 jälkeistä aikaa varten komissio ehdottaa, että keskitytään vielä enemmän toimiin, joilla suoraan tuetaan taloudellista toimintaa ja stimuloidaan liike-elämän uudistumista vähemmän kehittyneillä alueilla. Näin ollen yhä enemmän panostetaan innovaatiota ja työpaikkojen perustamista, ja tämä luultavasti tulee lisäämään myös valtion tukia. Olemme tietoisia siitä, että valtion tukisäännöt ovat monimutkaisia viranomaisille ja tarkastustasoja on useita, kun on yhteisrahoitusta sekä kansallisten viranomaisten komission että tilintarkastustuomioistuimen on tehtävä useita tarkistuksia. Regio- ja komppapääosastojen menettelyt eivät ole samoja, mutta täydentävät toisiaan. Tulemme jatkamaan työtä ja vahvistamaan viranomaisten kapasiteetteja ja jatkamaan yhteistyötä eri yksikköjen välillä. Kiitoksia. Uh, thank you for that contribution. Kiitokset teille tästä puheenvuorosta. Nyt uh, siirrymme neljänteen ja viimeiseen tämän ensimmäisen uh, keskustelun osuuteen herra Reuters, joka on MOVE-pääosaston johtaja liittyen investointeihin. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset tilaisuudesta tulla puhumaan äh, tässä tilaisuudessa. Haluan äh, kiittää tästä mahdollisuudesta ja tässä nyt edeltävät puhujat äh, ovat jo niin hyvin valmistelleet maaperää, että voin puhua aika lyhyesti. Me teemme todella tiivistä yhteistyötä ja mitä tulee verkkojen Eurooppaan ja investointeihin, jotka liittyvät TNT-verkkoihin, investointitarpeet ovat hyvin merkittävät, 500 miljardia ydinverkkoa varten ja 1500 miljardia ylipäätään liikenneinfrastruktuuria varten ja samoin sitten no, kun ollaan siirtymässä älykkääseen liikkuvuuteen, vähäpäästöiseen liikkuvuuteen, jotka ovat tärkeitä erityisesti kaupunkialueilla, niin investointitarve on suuri. Kuljetusala leimaa systeeminen markkinoiden epäonnistuminen. Tässä tarvitaan julkista puuttumista asiaan. Muuten TEN-T-verkkoja ei saada toimiviksi. Ja niin kuin esittelijä Ajala Sender totesi, meillä on tämä Verkkojen Eurooppa-hanke, joka luo säännöt ja puitteet EU-tuille, jotka liittyvät ähm, yleishyödyllisiin TEN-T-hankkeisiin näiden rahoitukseen. Eli kyse ei ole äh, valtion tuesta tai siihen äh, rinnastettavasta tuesta, niin kuin Koopman tässä erinomaisesti esitteli alussa, koska kyse on suoraan EUn hallinnoimasta rahasta. Ähm, ja näin ollen äh, verkkojen Eurooppa-hanke ähm, ei kuulu tähän valtion tuki valvontamalliin. Esittelijää varmasti eh, kiinnostaa myös eh, se, mitä edeltävät puhujat täällä ovat eh, kuvailleet. Kuitenkin tuohon tuo viimeinen seikka, joka liittyy verkkojen Eurooppaan, eli rahoitusvälineet on hyvin tärkeä. Nyt näiden rahoitusvälineiden yksityisen rahoituksen houkuttelevuutta on pyritty lisäämään ja luomaan näin tietenkin järjestelmä, joka perustuu ennakkoarvioon ja siihen, että valtion tukisääntöjen suhteen ei synny ongelmia eikä kilpailutilanne markkinoilla pääse vääristymään ECFin kollegojen kanssa teemme yhteistyötä tämän Invest EU-ohjelman puitteissa, johon aiemmat puhujat ovat täällä jo viitanneet. Joten puheenjohtaja, hyvin lyhyt puheenvuoro näin tämän välineen osalta. Tämähän liittyy todella siis verkkojen Eurooppaan ja näin valtion tukien suhteen ei ongelmia liity. Tosiaan tässä aiemmat kollegat äh, ovat kuvailleet tilannetta erinomaisesti ja halusin vain kertoa verkkojen Euroopan suhteen, että siihen ei ongelmia liity. Kiitos paljon. Kiitos teille ja nyt sitten kysymyksiä. Ehkäpä esittelijämme haluaa äh, esittää ensimmäiset kysymykset. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä selvityksistä ja päivityksistä. Kun keskustellaan tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, on hyvin tärkeää, että meillä on tässä asiassa selvyyttä ja voimme ennakoida, missä saattaa olla suurimpia ongelmia jäsenvaltioilla. Keskustelu, keskustelusta tulee paljon elävämpää, koska merkittäviin toiminnanaloihin tulee leikkauksia ja tulee myös uutta toimintapolitiikkaa ja myös pohdintaa siitä, missä määrin, millä tavalla jäsenvaltiot vastuunsa kantavat. Haluaisin tässä esittää kysymyksen, joka liittyy tähän uuteen alkavaan keskusteluun – Erityisesti niin, että otetaan huomioon tämä uusi Euroopan investointiväline, joka tulee periaatteessa kattamaan erilaista kysyntää ja varmaankin asiakkaiksi ei tule ainoastaan edunsaajia, vaan myös muita rahoituspuolen välikäsiä, joilla saattaa olla oma osuutensa tässä. Haluaisinkin todella tästä kysyä alueen politiikan pääosastolta, eli region pääosastolta, haluaisin kysyä, millä tavalla meidän olisi tuettava tätä uuden talousarvion käynnistämistä, huomioida nämä eri asiat, jotka muodostavat sitten sen, missä määrin Euroopan talousarvosta eri hankkeisiin osallistutaan. Miten voitaisiin tunnistaa ongelmat ajoissa ja myös miten voitaisiin ajoissa havaita hyvät puolet jäsenvaltioissa, niin että jäsenvaltiot voisivat vahvemmin sitoutua niihin Niin, ettei tässä tulisi mitään valtion tukiongelmia. ongelmia. Millä tavalla parlamentti voisi auttaa täytäntöönpanemaan tätä näkemystä tätä monimut- tässä monimutkaisessa tilanteessa? Ja kunkin talousarvion myötä tilanne vain vaikeutuu, kun on vähemmän rahaa ja enemmän tekemistä, mikä on oikeastaan ihan ihme, että tässä onnistutaan. ja Jäsenvaltiot tekevät sitoumuksia ja tässä loppujen käy niin, että kun ajatellaan näitä ryhmäpoikkeuksia valtion tukiin niin, ja muita näitä asioita olisi katsottava, että toimimme täysin avoimesti, niin että eikä niin, että ulko- tai sisäpuolelta näyttäisi siltä, että on epänormaaleja tilanteita. Ei siksi, etteikö sääntöjä noudatettaisi, vaan siksi, että tiedot, joita kansalaisille annetaan – ja onhan muistettava, että olemme tässä jo vaalien loppisuoralla. Niin nämä tiedot eivät ole todellakaan ihan asiallisia. Haluaisimme siis, että sääntöjen täytäntöönpanosta mahdollisimman avoimesti tiedotettaisiin niin, niin että ettei liikkeellä olisi tietoja, jotka eivät ole täysin avoimia. Sobre la implementación del presupuesto europeo Eli talousarvion täytäntöönpannosta annettavat tiedot olisivat avoimia. Sitten on muistettava koko tämä monimutkainen mekanismi, joka liittyy näihin talouden mekanismeihin. Usein tässä avoimuutta puuttuu. En nyt tarkoita, että se koskisi komissiota, vaan pikemminkin jäsenvaltioita, kun ne näitä tukia antavat, kun ne ovat poissuljettuja ryhmäpoikkeuksen myötä. Eli haluaisin tietää, miten tätä järjestelmää voidaan tehdä avoimeksi koskien näitä uusia sääntöjä. Ja miten voidaan selventää se asia, mikä on kunkin osuus ja mitä sillä tehdään ja millä tavalla se vaikuttaa muihin. Ei ainoastaan Euroopan talouden sisällä, vaan myös muun rahoituksen osalta. Useinhan meillä on tilanteita, joissa rahoitusta ei ole riittävästi. Ja sitten on kuitenkin näitä valtiontukiryhmäpoikkeuksia ja, ja kaikki tämä estää riittävän selkeyden. Kyseessä ovat hyvin tärkeät hankkeet Euroopan lisäarvon kannalta – ne ovat ikään kuin kaikkien rahoittamia, mutta, niiden, mutta se on hoidettava avoimesti, niitä kaikki tietävät, mitä milloinkin ollaan rahoittamassa. Ja kansalaisetkin sen ymmärtäisivät. Okay, I think the main question... Pääkysymys lieni se, että miten valtion tuista saadaan selkeämpiä ja läpinäkyvämpiä. Kuka haluaisi vastata ensimmäisenä? Koopman, olkaa hyvä. Question, um... Kiitos oikein paljon tuosta osuvasta kysymyksestä. Kolme vastausta tai kolmessa osassa vastaus mielestäni. Invest EUn osalta, kuten Marbrook myös sanoi, me aiomme huolehtia siitä, että valtion tukisäännöt saadaan Invest EU-puitteisiin niin, että e, Invest EUn noudattaminen huolehtii samalla myös siitä, että noudatetaan valtion tukisääntöjä. Tuo on ja yksinkertaistus. Ja valtion säännöt, Invest EU-ohjelmilla ovat julkisesti saatavina kilpailupääosaston nimissä. Tämä on yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa, jota päivitetään, ja se on kaikkien kansalaisten ja yritysten käytettävissä jäsenvaltioiden myös, kuten kaikki sääntökirjat, joten näin saadaan hyvää selvyyttä säännöistä. Ja sitten kysyitte siitä, miten voimme tietää, mitä jäsenvaltiot käyttävät varoina. Ryhmä poikkeusasetuksen mukaan. Brysselin puoleen ei tarvitse kääntyä, mutta haluaisimme tietää, mitä varoja käytetään. Hyvä uutinen on se, että modernisoinnihanke, jota esitän, tekee pakolliseksi sen, että jokainen valtion tuki toimi, jossa on kyse yli 500 000 eurosta, on julkaistava avoimuusrekisterissä. Ja itse asiassa Euroopan komissio ja KOMP-pääosasto hallinnoi tätä rekisteriä, jossa on yli 40 000 ilmoitusta siitä, kuka saa tuen, mikä on tukisumma, mihin tukea annettiin. Eli täydellinen avoimuus kaikille. Ja teille parlamentissa myös sanoisin, että tietoa, joka saattaa olla teille tarpeellista. Oletamme varmasti, että tämä kasvaa, kun etenemme uuden rahoituska- rahoituskauden aikana. Kiitos. Mm-hmm. Kiitokset. Ehkäpä vielä kysymys minulta tähän äskeiseen liittyen. Fernandes Huts taisi antaa meille luettelon äh, joistain virheistä ja syistä näille virheille. Ja yksi virhe oli se, että valtion tuesta ei oltu ilmoitettu komissiolle Onko teillä ajatusta siitä, miksi jäsenvaltiot eivät valtion tuosta olisi komissiolle ilmoittaneet? Oliko tämä tahallista, mikä olisi valitettava, vai oliko kyse vain siitä, että sääntöjä ei tunnettu? Oliko kyse ehkä jostain ongelmasta viestinnässä? Mikä on teidän kantanne tähän? Um, Kiitos kysymyksestä. Emme tiedä syitä sille, miksi nämä virheet pääsivät tapahtumaan. Me emme tietenkään ole saaneet yksityiskohtaisia tietoja löydöksistä, vaan ainoastaan luokittain. Mutta sen tiedämme, että tällaisia virheitä on tapahtunut myös menneisyydessä. Kyse ei ole tahallisuudesta. Useimmiten kyse on virheellisestä valtion tukisääntöjen tulkinnasta tai sitä, että luullaan tuen kuuluneen ryhmäpoikkeus säännön piiriin, mutta ei meillä ole tietoa siitä, että tämä tahallista olisi. Hyvä, kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Näin tämä keskustelu on päättynyt. Kiitämme kollegoita. Tämä oli oikein hyvä alku tälle kuulemistilaisuudelle. Me nyt voimme sitten käynnistää seuraavan keskustelun, Eli kyse on niistä hankaluuksista, joita jäsenvaltiot kohtaavat täytäntöön pannessaan näitä sääntöjä. Ja tällä kertaa mm, kuulemme kolme alustusta, kolme esitystä. Äskeiset nimet olivat helpompia, mutta nyt nämä seuraavat äh, tämän keskustelun äh, alustajien nimet ovatkin hiukan hankalampia. Ensimmäinen on äh, ähm, Oisterschulte, Rova Oisterschulte, joka on ähm, Baden-Württembergin aluehallinnon edustaja ja kertoo meille siitä, miten näitä aluekehitysrahastoja siellä hallinnoidaan. Olkaa hyvä. Vielen Dank. Kiitos paljon. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, arvoisat naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin sydämellisesti kiittää, että saan kutsun tähän kuulemistilaisuuteen. Olen iloinen siitä, että voin puhua Baden-Württembergin kannalta tästä aiheesta. Mä tilastotietoa aluksi. Tässä nähdään tuki eri rahastojen tuki vuonna 2016 Euroopan komission tietoina EUn laajuisesti noin 8 prosenttia, Saksassa noin 4 prosenttia. Melko alhaisia lukuja. Lopulta ei ole mitään tietoa siitä, miten suuri osa näistä varoista tutkittiin sen osalta, noudatettiinko sääntöjä. Onko tässä siis kyse tukiaisista vai ei? Mitä vaikeuksia tulee esiin konkreettisesti, kun ajatellaan valtion tukisääntöjä EAKR-tuen puitteissa? Omista ohjelmistamme pari painopistealuetta, tutkimus, kehitysala, ne koskee innovaatiojärjestelmän kaikkia osia, tiedon kerääminen, teknologia, siirtymä ja yritysmaailma. Toiseksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kunnissa ja yrityksissä. Ja molemmilta aloilta voidaan ottaa esimerkkiä, kuten hyvin voitte kuvitella. Tässä lyhyt katsaus. Ensinnäkin ajatellaan investointien ja tukien alueellisuutta ja sitten sellaisia aloja, joilla on hankala selvittää tätä tukikelpoisuutta ajatellen esimerkiksi yritysten rakennetta, sitten uudistuvat energiat ja sitten suora ja yhteinen hallinnointi varojen osalta. Tässä kriteerit, joita käytetään, jotta voidaan tukea, onko kyse tukiaisista. Nämä ovat teille varmasti tukea yritys ja valtion varat, kyseessä. Tässä on jotain tukea, joka toimii, tai etua, joka toimii selektiivisesti, ja se vaikuttaa kauppaan ja kilpailukykyyn jäsenvaltioiden välillä. Jos ajatellaan tuota viimeistä kriteeriä, niin voidaan puhua heti näiden tukien alueellisuudesta tai investointien. Voidaan pohtia sitä, tarjotaanko tuotteita ja palveluita maantieteellisesti rajallisella alueella onko asiakkaita muista jäsenvaltioista ja investoidaanko rajat ylittävästi. Kun tutkitaan näitä kriteereitä, voidaan nähdä, että se on melko hankala, erityisesti kun ajatellaan sellaisia hankkeita, jotka toteutuvat lähellä rajoja. Tässä on muutamia seikkoja, joita voidaan pohtia. 12 Euroopan komission päätöstä tähän mennessä, jossa on todettu, että alueellisen, alueellisuuden takia ei voida sanoa, että tämä vaikuttaa kauppaan ja kilpailukykyyn. Kuitenkin olisi hyvä, jos näitä kannanottoja saataisiin systemaattisesti esimerkiksi voitaisiin esittää tämä päätöksissä, jotka liittyvät valtion tukiaisia. Toinen aihe, innovaatiorakenteille annettava tuki. Meillä on aina kolme tasoa, joita pitää arvioida tukien osalta. Toimijoiden taso, käyttäjän taso ja hakijan taso. Ja tavoitteena on se, että tuki kulkee jokaisen kolmen tason kautta loppukäyttäjille lopulta, jotta tiedetään kuka on saanut tämän tuen lopulta tuekseen. Ja tietenkin, jos on kyse julkisesta tasosta, niin silloin on tärkeää nähdä, miten tämä tuki kulkee. On joskus vaikea todeta, mikä on tukiaisten osalta ulottuvuus, erityisesti silloin, kun on kyse monista palveluista, joita tarjotaan, sellaisia, joiden summa on haikkalasti todettavissa, jos ei esimerkiksi tiedetä, miten paljon käyttäjä lopulta ottaa tästä käyttöön, esimerkiksi infrastruktuurin käytön muodossa. Tästä tarvittaisiin käytännönläheisempiä sääntöjä vielä käyttäjätasolle. Ja vielä sama kuva vielä kerran. Tässä tapauksessa molemmat toimijat tai tuen vastaanottavat yksityisiä, joten tässä ei ole tarjouskilpailuihin liittyviä sääntöjä. Ja kyse on silloin siitä, onko noudatettu markkinaperiaatteita ja markkinahintoja, joiden pitäisi löytyä palveluiden takaa lopulta. Tässä säännössä, jotka liittyvät valtion tukiin, on tiettyjä tietoja, mutta on hankala saada käsitystä siitä, mikä olisi keskimääräinen markkinahinta. Se aiheuttaisi myös paljon työtä, joten tässä voitaisiin saada vielä yksinkertaisempi järjestelmä, joka antaisi mahdollisuuden selvittää markkinahinnan. Samantyyppisiä ongelmia syntyy myös silloin, kun ajatellaan esimerkiksi PK-yrityksille luotavia tukijärjestelmiä, joilla tuetaan innovaatiota, tuotteiden ja palveluiden kehittelyä tai tukea kansainvälisempään toimintaan. Näin on hankalasti rajattava, ovatko nämä rakenteet sellaisia, että ne voivat saada tukiaisia tai eivät. Ja hankala on yritysten kannalta selvittää, minkälaisessa muodossa yritys ottaa tuen vastaan. Tässäkin olisi järkevää saada käytännön läheisemmät säännöt. Vielä yksi seikka. Tämä liittyy uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa puhutaan kustannuksista, esimerkiksi siitä, ovatko investoinnit, joita on tehty energiatehokkuuden aikaansaamiseksi verrattavissa perinteiseen energiatehokkuuteen. Ja silloin tuettaisiin tuki koskisi ainoastaan sitä hinnan osaa, joka on korkeampi. Eli tässäkin pitäisi saada selkeämpi käsitys siitä, mitkä ovat tukikelpoisia menoja. Ja viimeinen seikka tässä yhteydessä koskee suoraa ja jaettua varojen hallintoa. Tähän on viitattu jo useat kerrat tämän iltapäivän aikana suoran hallinnoidujen varojen osalta. Valtion tukosäännöt eivät päde, mutta jaetun hallinnon osalta ne pätevät. Ja tässä on ajateltava verrattavissa olevia hankkeita, jotka voivat olla joko jaetun tai suoran hallinnon osalla, alla, ja niitä pitäisi voida jotenkin tasavertaisesti kohdella jäsenvaltioissa. Esimerkki, jonka haluaisin ottaa esiin, on tuo huippuosaamismerkki. Sillä on ilmeisesti nyt löytynyt jonkinlainen ratkaisu, mutta – ongelmana on se, että horisontti 2020, jossa siihen viitataan, on paremmat ehdot mahdollisesti tarjolla kuin mitä esimerkiksi EAKRn kautta voidaan antaa huomioiden valtion tukisäännöt. Tietenkin on tarkasteltava vielä sitä, mitä tapahtuu, jos tällainen huippuosaamismerkin yritys kääntyy puolemme ja haluaa avustuksia Tässäkin tarvitaan hyvää ratkaisua, jotta voidaan harmonisoida välineitä suoraa ja jaettua varojen hallintaa. Me tarvitsisimme myös enemmän avoimuutta siitä, minkälaiset konseptit pätevät, jotta voisimme ymmärtää paremmin eron jaetun ja suoran hallinnonin yhteydessä. Haluaisin päättää puheenvuoroni tähän. Kiitos oikein paljon. Kiitokset eh, jälleen. Erittäin hyödyllinen puheenvuoro meille. Seuraavaksi kuulemme sitten eh, rouva eh, Georgo Puulua, joka on valtion tukiyksikön johtaja Kreikan talousministeriössä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät esittelijät, hyvät kollegat. Suuret kiitokset tästä kutsusta ja mahdollisuudesta keskustella teidän kanssanne näistä e, eri mahdollisuuksista. Meidän viranomaisemme pystyvät, pyrkivät, ovat pyrkineet virtaviivaistamaan politiikkansa 15 vuoden aikana. Nyt 10 minuutin aikana haluaisin kertoa teille ko- ko- kokemuksistamme keskityn neljään tärkeämpiin asiaan, eri menettelyihin, sääntöihin, toimintapolitiikkaan ja menettelyihin. koskee näitä eri pääosastoja ja tällaista eri menettelystä, kuinka lasketaan eri hankkeiden tukimäärät ja region pääosasta mukaan on tar, tar, tarpeen laskea tämä ra, ra, rahoituskuilu, jotta voidaan laskelma tehdä. Toisaalta Zipper on antanut laskelmia koskien tuen tasoa. Tarvitaan yhteistä metodologiaa ja tämän rahoituskuilun kattamiseksi edelleen me eri kun on hankkeita, joista toinen osa saa valtion tukea, toinen ei. Pitäisi olla sama aikamäärä esimerkiksi kun kyseessä voida olla paikalliset infrastruktuurit yhteisten säännösten asetuksen mukaan. Ne ei tarvitse arvioida tätä kuilua Silloin kun yhteisbudjetti on alle miljoona euroa, tämä ei pidä paikkansa silloin, kun valtiotukea annetaan. Tämä aiheuttaa sekannutta ja, sekannusta ja hallinnollista taakkaa. Sitten julkinen osuus, silloin kun valtio on omistaja, investoi infrastruktuuriin ja edunsaaja esirahastoista koko hankkeen rahoitus voi tulla kansallisesta rahoituksesta ja näistä muista. Kuitenkin yksityistäkin rahoitusta voidaan pitää valtion tukena. Tällaisessa tapauksessa valtion pitäisi saada lainamuodossa tällaista yksityistä pääomaa, vaikka ei se olekaan kansallisen lainsäädännön mukaista. Sitten eri säännöistä kannustin vaikutus esimerkiksi tammikuun 2014 jälkeen tiettyjen sääntöjen käyttöön. Valtion tukisääntöjen mukaan tukikelpoisuus alkaa sitten, kun edunsaaja on jättänyt hakemuksensa. Ja tästä muodostuu kannustava vaikutus, mikäli kuluteluja ennen hakua koko hanke ei voi saada tukea Valmistava työ on tehtävä ennen hakupäivää, eikä niihin voida saada tukea. Esirahastojen sääntöjen mukaan tietyt toimet voivat saada täyttä tukea. We säännöt ehdotamme, että, että tämä jatkuisi vuotta 2023 asti eri rahastoasetuksen täytäntöpanon loppuun asti. Financial instrument. Sitten rahoitusvälineistä. Nämä välineet eivät ole samalla linjoilla kohdallisen kanssa. Nämä välikädet pitäisi valita avoimena syrjimättömän haun kautta kuitenkin on tietyissä tapauksissa mahdollista, kun kyseessä on esimerkiksi hankintamenettelyt in-house. Valitettavasti puhuja puhuu niin nopeasti suoraan puhu, paperista vahvalla aksentilla, että tulkkaus on hyvin vaikeaa. Sitten edunsaajoista. Tuken, valtion tukisääntöjen mukaan tuke voi saada niin kauan kuin on tätä EU-rahoitusta on myönnetty. Sitten infrastruktuurissa on tapauksia, joissa kaksi tahoa on erilaisia, esimerkiksi omistaja ja pitkäaikainen liisaaja. Tässä tapauksessa toimitaan tietyllä tavalla. We have noticed that projects included in the approved operational programs are not eligible. Tietyt operatiiviset ohjelmat eivät ole yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan ja niistä on ilmoitettava. Tämä lisää hallinnollista taakkaa. Sitten lainsäädännölliset vaatimukset. ERDF tuet aiheuttavat vaikeuksia. Tästä tulee lisää hallinnollista taakkaa viranomaisille, kun he toteuttavat näiden vähimmäis, vähämerkityksellisen tuen sääntöjä. Valtion tuet edellyttävät ei-selektiivistä lähestymistapaa. Tehdään tiettyjä eroja, jotka vaikuttavat strategian valintaan. On mainittu tietyt tuet, joilla edistetään taloudellista toimintaa. Valitettavasti tulkki ei ymmärrä puhujan aksenttia. Vaikka työntekijät tekevät työtä aivan eri aloilla, voidaan toimia tietyllä tavalla ja valtion tuella voi olla kielteisiä vaikutuksia tietyille tahoille, koska ne eivät houkuttele yrityksiä. Nämä ovat hieman erilaisia toimintapolitiikkoja politiikalla. pyritään lisäämään kasvua ja kilpailukykyä yrityksille. EU-kilpailupolitiikka taas pyrkii innovoivan toimintaan ja, syr- ja, ja kilpailun vääristämisen estämiseen. Sitten menettelystä merkki. Tarvitaan paljon tietoja EUlla. Kansallisten viranomaisten on täytettävä paljon lomakkeita ja tietokantoja. Meillä on useita tietokantoja, joita on käytettävä. Ehdotamme, että nämä, näitä välineitä yhdenmukaistettaisiin ja parannettaisiin eri järjestelmien yhteen toimivuutta. Pidämme tärkeänä myös sitä, että julkaistaisiin vain yksi hyväksyntäasiakirja, joka kattaa sekä rakennelijan rahastojen käytön ja valtion tuen merkittävissä hankkeissa. Sitten valvontaa eri viranomaiset tekevät tätä Valvonta meidän virtaviivaistamista, esimerkiksi valtion tukijärjestelmien valvonta otettaisiin mukaan muihin valvontamenettelyihin. Avoimuusvelvoitteista on pidettävä kiinni, jotta voitaisiin vähentää, vähentää hallinnosta taakkaa. Ehdotamme että esirahastosääntöjä käytettäisiin Agril pääosastolta voitaisiin mallia. Sitten nämä virstanpylväjät, ne ovat tär- tärkeitä, ne liittyvät maksuihin ja muihin asioihin. Täällä on toimijoita, jotka eivät edellytä ilmoituksia, kilpailukyky, pääosastomenettelyt kestävät usein puolisen vuotta ja onkin vaara, ettei virstan Pylväisin päästä määräajoissa ilmoituksia usein ei ole hyvin valmisteltu. Kaikesta tästä huolimatta tarvitsemme selvinnystä ja ohjausta koskien yksinkertaistettuja menovaihtoehtoja. Ja Siberin tarkistuksen mukaan ei ollut mitään oikeudellista varmuutta siitä, koska tiedot oli annettu. Regio- ja työllisyyspääosasto ovat kehottaneet y- yksinkertaistettujen vaihtoehtojen käyttöön. Sitten erityissääntöjen tulkinta, investointitukien käyttäminen paikallisesti. On aika vaikea todeta, onko paikallinen rakenne todella paikallista vai onko kyseessä paikallinen infrastruktuuri, joka ei ole riittävän paikallinen asetuksen mukaisesti. Tästä aiheutuu vaikeuksia tulkita tilannetta. Tietyt hankkeet voivat olla paikallisesti suuntautuneita, mutta kuinka tämä paikallisuus todennetaan raja-alueilla tai Ateenan ympärillä esimerkiksi, ovatko ne edelleen paikallisia hankkeita – Edelleen tässä edellytetään rajat ylittävää yhteistyötä ja kumppaneita eri maista. Olisi hienoa, että, että yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen äh, soveltamisalaa laajennettaisiin. Mitä tulee alhaisen budjetin hankkeisiin, ehdotamme, että tutkittaisiin mahdollisuutta laajentaa poikkeuksia äh, valtion tukisääntöihin ainakin tietyssä määrin. Yhteenvetona on sanottava, että vaikka olemme tehneet paljon työtä viimeisellä ohjelmalla kaudella, paljon on vielä tehtävänä niin, että voitaisiin yksinkertaista virtaviivaista ja harmonisoida näitä kahta to- toimintapolitiikan linjaa. Kiitoksia. Uh, wow. Uh, we wanted to talk about uh, difficulties. Kiitos, kun puhutaan jäsenvaltioiden kohtaamista ongelmista, niin nyt kyllä kuulimme uh, aika pitkän luettelon tällaisia ongelmia. Voisi muuten äh, esityslista ulkopuolelta olla hyödyllistä, jos komissio vastaisi tässä keskustelun lopuksi joihinkin näihin esitettyihin huomioihin, näihin ongelmiin. Ehkäpä Kopman voi tosiaan tämän tehdä sitten lopuksi. Mutta nyt kuulemme vielä kolmannen äh, esimerkin äh, Pamula Vrobel, joka on Puolan valtion tukivalvonta viranomaisen varajohtaja. Olkaa hyvä. Hyvää päivää kaikille. Minulle on kyllä suuri kunnia saada tulla puhumaan teille esirahastoista sekä sitten valtion tuesta. Esitykseni tulee olemaan erittäin lyhyt, koska tässä oikeastaan joudun heijastelemaan sitä, mitä Saksan ja Kreikan kollegat tässä jo totesivat. Kiitokset siis teille puheenvuoroistanne. Ehkä kuitenkin joitain ajatuksia ja tosiaan esimerkkejä Puolan kokemuksista. Kollegat komission puheenvuoroissa keskittyivät tulevaisuuteen ja ehkäpä minä voisin sanoa joku sen sanan menneisyydestä, koska paras tapa suunnitella tulevaisuudesta on välttää niitä menneisyyden virheitä, joita on jo tullut tehty, oppia virheistä. Valtion tuki kuuluu kilpailulainsäädäntöön ja sitten kohesiorahastoihin kuuluvat esirahastot liittyvät kahteen eri lainsäädäntöulottuvuuteen. Ja viime aikoina valtion tukisääntöä on pidetty ikään kuin esteenä kohesiorahastojen varojen käytölle kun ajatellaan yhden EU-politiikan täytäntöönpanoa, niin voisi ikään kuin katsoa, että yhden täytäntöönpano uhkaa sitten toisen täytäntöönpanoa, ja tämä olisi tietenkin hyvin vaarallista, jos näin olisi. Olen vuosien ajan työskennellyt valtion tuki kysymysten alalla ja näin ollen minun näkökantani onkin pikemminkin kallellaan tosiaan tähän valtion tukipuoleen, mutta nyt täytyy pohtia, että minkälainen rooli eri rahastoilla on ja onko sellaisilla hankkeilla, joita EU-rahastojen kautta rahoitetaan, mahdollista vaikutusta EUn sisäiseen kilpailuun ja Koopmanhan tässä totesi, että 10-20 prosenttia ainoastaan hankkeista on sellaisia, että niihin liittyy valtion tukikysymys. Puolan tilanne hiukan toisenlainen, koska meidän menoista tämä koskee 27 prosenttia ja kaikista hankkeista 22 prosenttia, joten ehkäpä Puola ei ole sitten sinänsä paras esimerkki näissä asioissa. Kun tässä nyt aikaa ei ole paljon, niin voisin keskittyä tosiaan näihin pääaloihin, joilla me olemme mm, havainneet ongelmia eh, valtion tuen ja EU- rahastojen ja kohesiorahastojen rahojen käytössä. Meillä tosiaan on kaksi eh, sääntökokonaisuutta, joilla on erilaiset tavoitteet ja näin ollen velvoitteet voivat olla kaksinkertaiset ikään kuin ja monet asiat liittyvät useampaan näistä kolmesta tasosta. Ja kun puhutaan siitä, että meillä on kaksi säännöstöä, niin ei tämä välttämättä tarkoita siis sitä, että ne olisivat ristiriidassa keskenään, mutta jos sama konsepti on määritelty kahdessa eri kokonaisuudessa, vaikkapa hanke, taikka muu määritelmä. Eivätkä nämä määritelmät ole täysin yhtäläiset, vaikkapa niin tämä voi aiheuttaa sitten täytäntöönpano tai täytäntöönpano-ongelmia. Jos ajatellaan kahta eri kilpailu, kilpailualaa ja kohesioalaa, niin näiden tavoitteet täytyy tietenkin tasapainottaa keskenään, koska kilpailupolitiikan tavoitteena on suojella sisämarkkinoita ja varmistaa se, että samat määräykset koskevat kaikkia toimijoita. Kohesiopolitiikan pyrkimys on myös luoda yhtäläiset edellytykset kaikille pikemminkin tasaamalla tilannetta. Ja näin ollen on tarpeen katsoa, että miten näitä olosuhteita voidaan tasata ilman, että sitten näitä vähiten kehittyneitä alueita kuitenkaan tuetaan liikaakaan. Ja sitten kolmas ala, niin se, että syntyy ö, tupla velvoitteita, kaksinkertaisia velvoitteita. Ja tämä saattaa kyllä sitten jopa pahimmassa tapauksessa johtaa hankkeiden suunnittelijoiden luovuttamiseen, jos kaikki menettelyt täytyy aina perustella. Ja nyt kysymys onkin, että voitaisiinko tehdä mitään näiden eri menettelyjen harmonisoimiseksi? Ehkäpä voisin näyttää teille lyhyesti ihan tarkkoja esimerkkejä tietyistä ongelmista vaikkapa Puolassa. Yksi merkittävimpiä kysymyksiä, jonka muuten jo saksalainen kollegani tässä mainitsikin, on se, että vastaavia hankkeita lajikkeita kohdellaan eri tavoin keskenään vain siitä syystä, että niiden varat tulevat eri lähteistä. Eli kohesiorahastot, jotka ovat jäsenvaltioiden kontolla, niitä kohdellaan toisin kuin EU-hallinnon alaisia hankkeita. ja toisiin siis sovelletaan valtion tukisääntöjä ja toisiin taas ei. No ajatellaan näitä keskitetysti hallinnoituja hankkeita, niin ne jäävät siis valtion tukisääntöjen ulkopuolelle. Ja tässä on jopa tietynlainen kilpailuasema horisontti 2020 ja sitten operatiivisten ohjelmien välillä. Määritelmien epäjohdonmukaisuus äh, ja ylipäätään ähm, valtion tukimääräysten monimutkaisuus äh, voivat aiheuttaa aiheuttaa epäselvyyttä ja oikeudellisen varmuuden murentumista. Yksinkertaistettu kustannusmenettely, jonka ähm, kreikkalainen kollega tässä jo mainitsikin, on yksi esimerkki. Ja toinen esimerkki on sitten tällainen kuilu, joka saattaa syntyä eri tavoin rahoitettujen hankkeiden välillä. Mutta kreikkalainen kollega jo tässä puhui näistä, joten en nyt toista hänen sanomaansa. Tässä lyhyesti jo mainitsinkin kilpailupolitiikan ja kohesiopolitiikan välisen mahdollisen kuilun. Kuitenkin miltä se sitten käytännössä näyttää ja mihin se saattaa johtaa? Puolan tapauksessa voi syntyä tilanne. Tässä nyt yksi vastikäinen esimerkki. Kun komissio on hyväksynyt tietyn toimen, siis regiopääosasto operatiivisen ohjelman hyväksynyt tietyn toimen, sitä ei kuitenkaan ole sitten voitu täytäntöön panna, koska se ei olekaan ollut näiden valtion tukimääräysten mukainen. Tässähän vaaditaan notifikaatiota komissiolle ja tämä menettely on edelleen kesken tässä kyse vaikkapa e- energiatehottomista lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä. Ja sitten toinen esimerkki edelliseltä ohjelmakaudelta 2007-2013 väliseltä ajalta, jolloin valtion tukisäännöt olivat muutettuna astuneet voimaan ja energia-alan rakennerahastotuki tuki jäi ulkopuolelle ihan kesken täytäntöönpanokauden. Ja tällainen johti sitten tilanteeseen, jossa hankkeet, jotka alussa saivat rahoitusta, jota oli täytäntöönpantu vanhojen sääntöjen pohjalta ja sitten vastaavat hankkeet, jotka olivat loppuvaiheessa, niin näitä hankkeita kohdeltiin sitten eri tavoin esimerkiksi niiden rahoituksen suhteen ja niihin liittyvien tukien suhteen. Ja tämä aiheutti kyllä sitten kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa merkittävää viivettä, siis merkittävällä tarkoitan kuukausia, jopa vuosia. Niin kuin jo mainitsinkin, me emme kyseenalaista tarvetta yksittäisille menettelyille. Joissain tapauksissa kyllä tarkastukset ja valvonta ovat välttämättömiä semminkin, kun yhä enemmän toimivaltaa ja vastuuta siirtyy jäsenvaltioille. Esimerkiksi juuri tämä ryhmäpoikkeus asetuksen pohjalta. Kuitenkin harmonisointia tarvitaan ja yksi notifikaatio saattaisi riittää sekä komp- että regiopääosastoille. Tämä jo helpottaisi tilannetta huomattavasti. Ajatellaan meidän Puolan kokemusta, niin suosittelisimme harmonisointia ja koordinointia, parempaa koordinointia ja tässä kyllä todella haluan heijastella sitä, mitä muiden jäsenvaltioiden kollegat jo tässä kertoivat. Ei kyse ole sääntöjen tai menettelyjen poistamisesta. Niillä on omat perustelunsa, niitä tarvitaan, mutta tarkoitus on standardoinnista ja uudelleen tarkastelusta, kun vain mahdollista. Joitain huomioita, jotka liittyvät nyt vielä sitten tähän Puolan esimerkkiin ihan lyhyesti Ensinnäkin tarve harmonisoida valtion tukisääntöjen kestoa tukikaudella N plus periaatteen pohjalta. Samoin valtion tuki liittyen operatiivisiin ohjelmiin, niin olisi hyvä, jos saataisiin jonkinnäköinen ennakkohyväksyntä jo ajoissa. Sitä arvostaisimme kovasti. Samoin sitä, että voisi olla tällainen nopea menettely, mitä tulee ESIR-hankkeisiin ja niiden hyväksyntään. Samoin olisi hyvä, jos, jos todella tällainen ennakko ennakoitavuus paranisi. Ja kyllä komissio on tähän jo toki pyrkinytkin ja, ja tämä lienee osoittanut, että nämä meidän ajatuksemme ovat ihan hyviä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos teille. Erinomainen puheenvuoro jälleen. Tässä olemme kyllä kuulleet koko joukon esimerkkejä. Sanoit, lupasitte puhua kovin lyhyesti, mutta puhuitte kyllä pidempään kuin kolleganne, mutta ei se mitään aikaahan meillä kyllä vielä oli. Ja Mitäpä jos komission Koopman vastaisi tässä vaiheessa nyt joihinkin jäsenvaltioiden ihan teknisiin kysymyksiin, epäjohdonmukaisuuksiin äh, ja niin edelleen. Siihen todella selvennystä tarvittaisiin. Joten Koopman, voitte vastata, olkaa hyvä. Thank you to the... Kiitos oikein paljon. Kiitos kollegoille jäsenvaltioista, jotka ovat esittäneet hyvin yksityiskohtaiset alustukset. On varmasti itsestään selvää, että voi puuttua jokaisen yksityiskohtaan jotain esitettä. En kaiken usko, että se olisi sopivaakaan, koska kuten kollegat aivan oikein ovat todenneet, jotkut nämä kysymykset liittyvät enemmän menneisyyteen kuin nykyhetkeen. Ja jotkut niistä, kuten olemme pyrkineet esittämään, hoituvat uusien rahoituskeysten kautta. Se oli ensimmäinen seikka. Toinen ihan perusasia. Tässä on kaksi politiikkaa, jotka pyrkivät melko erilaisiin tavoitteisiin. Ja yhteys näiden välillä on melko pieni. On totta, että Puolassa se on vähän suurempi kuin keskimäärin, mutta kuten on nähty Baden-Württembergin kollegan puolelta, se on noin 4 prosenttia siellä, Puolassa noin 20, mutta keskimäärin noin 10 prosenttia. Siksi ihan perustasolla on pohdittava sitä, halutaanko todella – laajentaa tiukempia sääntöjä, jotka liittyvät valtion tukiin kaikkialle, kaikkeen rasteen rahoitukseen, koska tietenkin halutaan kilpailun kannalta olla tiu- tarkkana ja siksi nämä säännöt olisivat tiukempia. Tarvitaanko todella yhteiset tiukat säännöt, jotka tekisivät mahdottomaksi osa näiden rahastojen rahastosta, vaikka ei olisi varsinaisesti haittaa sisämarkkinoille. Ja tämä on ihan peruskysymys, mutta tärkeä kysymys kuitenkin, koska se on mielestäni ihan välttämätöntä ajatella, miten sopimukset on muotoiltu. Jos ei harmonisoida täysin, ja sitähän ei toivota, niin on kahtalaiset säännöt. Ja kolmas seikka on se, miten voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää yhteisiä määritelmiä, saada näin virtaviivaistettua tätä ja yhteen sopivaa suhteellisuusvaatimusta. Minusta tuntuu, että tässä on saatu paljon edistystä aikaiseksi minun mielestäni viimeksi kuluneiden vuosien aikana tällaisen yksinkertaistamisen kautta esimerkiksi kustannusvaihtoehdot, joihin viitattiin. Tätä voitaisiin ehkä laajentaa, mutta se on kyllä selkeä parannus. Mutta sanoisin vielä yhden asian. On olemassa sellaisia tapauksia. Niitä ei ole paljon, mutta kuitenkin, on vielä tällaisia ilmoituksia on, minulle ei ole selkeästi tilastotietoja edessäni, mutta olisin yllättynyt, jos tällaisia ilmoituksia olisi enemmän kuin viisi tai kymmenen vuosittain pääosastolla eri rahastojen osalta. Ehkä noin viiden vuoden välein konkreettinen ehdotus ilmoitus tai ilmoitus näiden eri rahastojen osalta jäsenvaltioissa. Joissain tapauksissa on ollut kilpailun kannalta aitoa huolenaihetta. Esimerkiksi teollisuusvälineiden päivittäminen, jotta voidaan vastata unionin standardeihin. Tämä on sallittua rakennerahastojen politiikan alla, mutta yleensä emme anna valtion tukia tai Sallin valtion tukia siihen, että pitää noudattaa laillisia sääntöjä, koska kaikkien yritysten pitää EU-markkinoille maksaa tällaisista itse. Jos voimme sallia sen, että jotkut toimijat saavat tukea, niin tämä vaikuttaa suoraan kilpailuun. Että minusta tuntuu, että tämä kyllä osoittaa, että ne harvat tapaukset, joita meillä on, ja niitä on todella hyvin vähän, kuten sanoin, voivat joskus ottaa vähän, vielä vähän enemmän aikaa, koska ne ovat merkittäviä ongelmia. Samalla ilmoitukset, jotka liittyvät moottoriteihin, jossa on käyttöoikeussopimuksia. Muuten niitä ei tarvitse ilmoittaa, koska niissä ei ole valtion tukikysymyksiä. Mutta jos on tällainen käyttöoikeussopimuksen haltija, niitä on hyvin vähän sisämarkkinoilla, mutta joitain ryhmittymiä kuitenkin. Ja sitten on potentiaalia, että saadaan aivan liikaa korvausta esimerkiksi, jos tällaista ilmoitusta ei ole ollut. Haluan selkeästi sanoa, että ei puhuta viidestä tai kymmenestä miljoonasta, vaan kymmenistä tai sadoista miljoonista euroista. Ja sillä olisi tietenkin hyvin merkittävä vaikutus kilpailuolosuhteisiin. Haluaisin sanoa, että tietenkin myös merkittävä vaikutus valtion rahoitukseen, jos jäsenvaltiot ylikompensoivat tällaisille toimijoille ja kilpailijat valvovat hyvin tarkkaan näitä kysymyksiä. Ja jos he tuntevat, että kilpailijoille myönnetään valtion tukia, meitä pyydetään tietenkin tutkimaan tapauksia. Eli joskus näissä tapauksissa menee vähän pidempi aika, niin syyt ovat yleensä ihan hyvät. Ja tähän tämä johtaa viimeiseen kohtaan. Niin kuten olen pyrkinyt selittämään, jokaisessa jäsenvaltiossa on tällainen koordinointipiste, viranomaisten puolella. Ja siellä on suora yhteys meille ja paljon tietoa. Me investoimme paljon tähän ja minusta tuntuu, että jotkut näistä kysymyksistä, joita nyt esitettiin, voitaisiin ihan hyvin ottaa tässä yhteydessä esiin ensin. Esimerkiksi se, miten alueellisuus määritellään miten kohdellaan innovaatiokeskuksia, miten arvioidaan infrastruktuurin yksityisiä ja julkisia menoja. Tuota tietoa on jo paljon. Haluaisin myöskin esittää kutsun kollegoille, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia esityksiä täällä esittäneet. Voimme kiittää niistä. Varmasti regio- ja bud- pääosastojen kollegat ovat samaa mieltä siitä, että voisimme kutsua heidät kertomaan meille yksityiskohtaisesti – tästä meille uudestaan. En halua antaa sellaista käsitystä, että me halua kuulla näitä ongelmia. Mielellämme haluamme kuulla yksityiskohtaisemmin, mistä on kyse, mutta tämän sanottua niin haluaisin esittää myös yleisempiä huomioita tällä tapaa kahden politiikan yhteyksistä. Kiitos. Brief. Kiitokset. Ajatteko te vastata lyhyesti? No, olkaa hyvä sitten. To flag as a uh, Has already been done. Niin kuin täällä jo todettu, haluaisin todeta, että teemme työtä jotta voitaisiin lisätä yksinkertaistetun menovaihtoehdon käytön lisään, lisäämistä. Tämä on ollut ajatuksena tässä koko ajan komissiossa toukokuun ja kesäkuun vaihteen jälkeen. Toinen alue, jossa olemme täysin teidän linjoillamme, koskee tätä tukea ja tarkastuksia. Tulemme todella käyttämään näitä tarkastuksia uudelleen, jos ne ovat saatavilla. Näitä asioita todella täytäntöön panemme ohissamme nyt. Thank you for the invitation. Kiitokset vastauksista ja kiitos kutsusta. Kollegat aivan varmasti tarttuvat tähän ja ottavat teihin yhteyttä. Nyt varmaankin esittelijä voi sitten käyttää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä. Kyllä, kiitos. Aivan ensiksi haluan todella kiittää teitä kaikista näistä tiedoista. Vaikka nyt tällä hetkellä vaikuttaisikin siltä, että tässä on kaksi erilaista kantaa, niin kyllä ne oikeastaan täydentävät toisiaan, koska hyvin suuri osa huomioista ne eh, liittyy siihen, eh, mitä nyt tässä on tekeillä ja tulos, tulossa komission taholta. Kiitos tilintarkastustuomioistuimen huomioiden ja myös aluepääosaston. Ja me todella haluamme tietenkin jatkaa vuoropuhelua komission kanssa. Tietenkin myös kilpailu- ja budjettipääosastojen kanssa parantaaksemme tilannetta, välttääksemme päällekkäistä työtä ja huolehtiaksemme siitä, että talous, Euroopan talousarvion täytäntöönpano, joka täytyy tietenkin tunnustaa, on aika monimutkainen osittain siitä syystä, että meillä on erilaisia painopisteitä eri politiikan aloilla, niin te kaikki nostitte esiin näiden tukien hallinnoinnin ennen edun saajia. Ja kyllä meitä huolestuttaa tämä teidän havaintonne siitä, että että jotta tukien kautta saataisiin tätä eurooppalaista lisäarvoa ja että kaikki olisi valtion tukisääntöjen mukaista ja että tämä kaikki olisi hyödyksi kansalaisille, niin tarvitaan entistä parempia, yksinkertaisempia sääntöjä varainhoitoasetuksessa ja ylipäätään muutenkin. Ja me teemme tietenkin esimerkiksi vastuuvapausmenettelyn puitteissa suosituksia, jotka pyrkivät parantamaan tilannetta. Emme toivo sitä, että syntyisi vaikutelma, että Euroopan talousarvio on niin monimutkainen ja säännöt niin monimutkaisia, että on suorastaan vaikeaa tätä eurooppalaista lisäarvoa saada aikaan ja että sitten eh, mielellään eh, lähdetäänkin jo ikään kuin etsimään muita vaihtoehtoja ja täydentävyys kärsii. Joten eh, te kaikki ja myös sitten komission mm, edustajat täällä esitittekin tätä ehdotuksia ja komissio tässä jo esitteli niitä parannuksiakin, joihin on ryhdytty, jotta voitaisiin juuri näitä teidän esittämiänne huolenaiheita lähteä korjaamaan. Ja täytyypä katsoa, että miten nämä kaksi eri tavoitetta, jotka kuitenkin sitten kuulostavat ikään kuin eri suuntaisilta, eivät olisi käytännössä ristiriidassa keskenään. Lämpimät kiitokset näistä puheenvuoroistanne ja tiedoista ja me pyrimme yhdessä komission kanssa löytämään ratkaisuja huolenaiheisiinne. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Ja tässä vaiheessa toteaisin, että teistä tarkkasilmäisimmät varmaankin olette huomanneet, että minä en ole Rova Gresle Eh, hän ei päässyt tänään paikalle, mutta minulla on toinen eh, valiokuntakokous kello viideltä, joten ehkäpä voisin siirtää nyt puheenjohtajuuden tässä kokouksessa esittelijällemme eh, Ajala Senderille, joka sitten kokouksen loppuajan voi olla paitsi esittelijä, myös puheenjohtaja. No niin, kiitoksia. No minä puhun toki Espanjaa kuitenkin. Niin, nyt jos muita kysymyksiä ei ole, puheenvuoropyyntöjä ei ole, voimme siirtyä eteenpäin ja kuulla seuraavan esityksen, joka liittyy siihen, miten lisätä tietoisuutta ja parantaa täytäntöönpanoa valtion tukisääntöjen ja EU-rahoituksen sääntöjen suhteen. Ja nyt äh, paikalla on herra Nils Erik äh, Ruukopi, joka on tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Olkaa hyvä. Um. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Valiokunnan jäsenet. Ensin kiitokset, että sain kutsun tänne kuulemiseen valtion tuista. Toiseksi haluaisin sanoa, että varmasti ymmärrätte, että meillä ei ole tuotetta, joka käsittelee valtion tukiaisia ja tätä yhteyttä suoraan. Siksi tässä alustuksessa viittaan erityiskertomuksen vuonna 2016, jossa puhuttiin siitä, että pitää lisätä tietoisuutta siitä, miten voidaan noudattaa valtion tukisääntöjä. Samoin kuin vuonna 2015-2016 vuosikertomukset. Erityiskertomuksessamme esitimme kommentteja kaudelle 2010-2014. Löysimme 50 tapausta, jossa ei ole noudatettu valtion tukisääntöjä. 16 tapauksessa oli taloudellinen vaikutus, joka oli noin 13,5 ja puoli prosenttia vuosittaisesta arvioidusta virhetasosta. Suurin osa näistä liittyi kahteen alaan ja kaikki, jotka liittyvät rahoit rangaistusvaikutukseen liittyvät ESF-hankkeisiin ja minimissääntöjä noudattaen ja siksi rikkomukset ovat erilaisia kuin nämä kaksi muuta rahastoa, kuten SEF. 2004 neljä kategoriaa. Kaikkein kiintoisimmat ovat ne, joissa on liikaa tukea 10, 16, 16 tai että ei ole kannustinvaikutusta. 5.16 tässä kategoriassa taloudellisesta vaikutuksesta. Katsoimme myöskin sen jälkeen, kun katsottiin sääntöjä, joita ei ole noudatettu. Pyrimme selvittämään sitä, mitä komissio valtiot olivat tehneet, jotta voitaisiin löytää näitä tapauksia. Pääosastostrategio, joka löysivät monia ongelmallisia tukiohjelmia. Kuitenkin viranomaisilla on liian vähän, kes, siellä on keskitytty liian vähän näihin ongelmiin. Emme pystyneet kuitenkaan kattavasti analysoimaan sellaisia tapauksia, että olisi pyritty oppimaan virheiden syistä, minkälaisia ne yleensä ovat ja niin edelleen. Suhteessa virheisiin näimme, että Regiopääosasta vaati oikaisuja, taloudellisia oikeuksia, mutta mitään merkittävää takaisin ei tapahtunut pääosaston kautta, vaikka monia ongelmallisia tukijärjestelmiä löytyi. Ex ante Anten osalta vuoteen 2014 valtion tukipäätökset ovat usein myönteisiä, mutta joidenkin valtioiden osalta, jossa oli valvontatoimia, löydettiin useita ongelmia, jotka eivät ihan vastanneet tekemämme arviota. Yksi tärkeä kysymys, joka on myös mainittu monet kertaa tällä kertaa, on yleinen ryhmäpoikkeusasetus, sen päivittäminen. 2014 yleinen ryhmäpoikkeusasetus, ehkä se näkyy teille – että ne toimet, joita on katettu vuoden 2014 GBRn tai yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen kautta, kuulimme täällä aikaisemmin, että se on noussut 90 prosenttiin ja menojen osalta kaksi kolmannesta. Nyt ollaan jopa 74 prosentissa tärkeitä muutoksia. Tässä oli soveltamisalan laajeneminen, johon juuri viittasin, mutta myöskin muutos siihen, miten suhtaudutaan kannusten tekijään. Ja me näemme, että tämä on tärkeää, erityisesti kun katsotaan tapauksia, joissa ei ole noudatettu sääntöjä. Erityiskertomus kattoi vuodet 2010-2014 ja me olemme sitten katsoneet vuoden 2015-2016 vuosikertomuksia. Tässä olisi kolme viestiä. Eriten, edelleen nähtiin, että valtion tukisääntöjä ei noudateta, mutta on virheitä, joilla on taloudellinen vaikutus tuntuu olemaan vähemmän. Ja se, että virheitä on vähemmän, tuntuisi liittyvän vuoden 2014 yleisen ryhmäpoikkeusasetukseen viittasin jo siihen ja sitten se, miten takautuvasti lähdettiin käyttämään tätä asetusta. Itse asiassa vuoden 15 osalta löydettiin seitsemän tapausta. Kolmella oli taloudellinen vaikutus. Vuonna 2016 löysimme 11 tapausta, mutta millä niistä ei ollut taloudellista vaikutusta. Ja sitten haluaisin myös todeta, että erityiskertomuksessa pyrittiin myös toteamaan hyviä käytänteitä. Yksi liittyy yleisesti menettelyyn, joka liittyy kaikkiin tukijärjestelmiin. Tanskan järjestelmä, jossa valvotaan, seurataan kaikkia lainsäädäntöehdotuksia tietyssä vaiheessa. Ja toinen hyvä käytäntö tuli Portugalista. Se keskittyi enemmän – näihin määräyksiin, jotka liittyvät de minimis kattoon. Portugal käytti tällaista keskitettyä rekisteriä säännöstä. Osana kyselytutkimusta jäsenvaltioiden viranomaisille saimme kuulla, että lähes kaikki jäsenvaltiot, ja tämän kuultu kollegoiltakin, pitivät tätä asiaa melko tai hyvin monimutkaisena, noin 90 tai 100 prosenttia itse asiassa – ja siksi todettiin, että jäsenvaltioita auttaisi käytännön ohjekirja, jossa on tapauksia, esimerkkitapauksia, ja voitaisiin järjestää myös lisäkoulutustilaisuuksia myöskin valtion tukitoimistoissa valtioiden tasolla. Komissiossa painotettiin myös yhteistä toimintaohjelmaa, joka regio- ja pääosastojen kesken on luotu yhteistyötä ja kuten komission kollegoilta on useat ku, kerät kuultu, että 2018-2022 on nyt käynnissä oleva kausi. Jotta voidaan parantaa sääntöjen noudattamista, suosittelemme erityiskertomusta, jossa puhutaan niistä epäsäännönmukaisuuksista, joita on. Ihmisjärjestelmä e ja MAPAR sääntöjen vastaisuuksien hallinnointijärjestelmä ja tarkast- ja resurssien hallinnointiohjelmat. Komission pitäisi huolehtia siitä, että tarkistukset ovat sopivia, antavat lisää suuntaa jäsenvaltioille ja kannustavat jäsenvaltioita luomaan tällaista de minimis tukirekisteriä ja niin edelleen. Tähän haluaisin päättää alustukseni. Kiitos oikein paljon. Sí, pues muchísimas gracias, señor Brokop. Suuret kiitokset äh, teille. Tässä kuulimme mm, Brukopilta osoituksen äh, siitä, että olette pyrkineet ikään kuin äh, tilintarkastustuomioistuimen tähän astisia löydöksiä niiden lisäksi ottamaan huomioon komission uusimmat uudistusehdotukset. Nyt puheenvuoron äh, annan äh, herra Loik Wagnerille, joka on äh, tuomioistuimen edustaja. Kertoo hiukan niistä menettelyistä, joita liittyy yhtäältä valtion tukiin ja toisaalta sitten Euroopan unionin rahoitukseen. Ai niin, tähän anteeksi. Äh, Fernandes Jutsa oli pyytänyt täällä puheenvuoroa. The conclusions of... Niin halusin vielä viitata tämän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia todeta, että suositukset regiopääosastolle on, on tätä tapahtunut ensimmäinen Ensimmäiseen suositukseen on puututtu toimintaohjelmalla antamalla ohjausta ja koulutusta jäsenvaltiolle. Sitten nämä epäsäännöllisyydet meillä on luokiteltu nämä virheet ja olemme tehneet omiakin löydöksiä ja olemme havainneet, että koskien tätä til, näitä tie, tilastotietoja virheistä olemme niitä tutkineet ja olemme ja, ja tilast, til, tilastoviranomaisille toimittaneet nämä tarkastuslistat ja ohjeistaneet heitä käyttämään samoja listoja. Muchísimas gracias. Suuret kiitokset. Olin täysin varma siitä, että parannusta varmasti on erityisesti liittyen juuri näihin määräaikoihin, joista on puhuttu tuomioistuimen löydöksissä. Oliko vielä muita puheenvuoropyyntöjä ennen kuin annan tosiaan nyt sitten puheenvuoron viimeiselle vierallemme Loik Wagner, joka tosiaan on äh, tuomioistuimen, äh, Euroopan unionin tuomioistuimen edustaja, kertoo meille näistä menettelyistä, joita liittyy äh, tuomioistuimessa näihin käsiteltävissä oleviin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Señor Wagner, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Je vous remercie, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää tästä kutsusta kulmistilaisuuteen, jonka aiheena on valtion tuet ja unionin rahoitus. Sopivatko ne yhtään? Kyseessä on tematiikka, johon liittyy taloudellista rahoituksia, poliittista ja oikeudellista näkökohtaa. Mitä tulee Contrôle juridictionnel, les statistiques nous révèlent que le droit des... Tilastosta näemme, että valtion tuista on äh, tehty paljon riita asioita unionin tuomioistuimista vuodesta 2010 alkaen. Si- siitä alkaen on ollut enemmän juttuja kuin periodin 1954-2009 aikana. Mitä tulee sitten rakennerahastoihin, maanviljely pois lukien, riita asioita on vähemmän. Ja jos vielä haetaan täsmällisyyttä ja haetaan tapauksia, jotka eivät koske ainoastaan valtion tukia, vaan myös rakennerahastoja, tässä meillä on vielä vähemmän asioita. Asiat ovat suorastaan poikkeuksellisia. Niitä on todella vähän. Useat rakennerahastoja koskevat kumoamiskanteet on julistettu asioiksi, joita voidaan edes käsiteltäväksi näitä asioita on oikeastaan vain kolme, jossa on, yhdistyy valtion tukea ja kohesio ja politiikka voisi sulkea ne tapaukset, joissa on täysin tällaisia hypoteettisia oheisharkintoja esitetty. Tämän selvittää, että tuo, miksi tuomioistuin ja yleinen tuomioistuin harvoin on, ovat ottaneet kantaa näihin valtion tukia kohesiopolitiikan yhdistäviin asioihin, eikä, eikä, eivätkä ne voi ottaa kantaa, mikäli niitä ei siihen kehoteta. Meillähän oli tämä, tämä tuomio EU, e ipo Euroopan Dynamics Luxemburg-asia, joka asia koskee. Nyt haluaisin käsitellä unionin tuomarin valvonnan laajuutta valtion varojen käsitettä artikla 107 mukaisesti ja valtiontukien YMPn yhdistämistä sekä valtiontukien ja kohesiopolitiikan yhdistämistä. Ensinnäkin unionin toimivaltuus näissä asioissa, jotta voidaan säilyttää laillisuuden valvonnan ja instituutioiden toimivaltuuden tasapaino. Unionin tuomioistuin muuttaa valvonnan tiiviyttä tapauksesta riippuen näissä tämänpäiväisissä asioissa. En nyt haluaisi mennä liikaa yksityiskohtiin, vaan kertoa aivan skemaattisten asioista. Muistan, että näihin liittyy sävyjä. Ensinnäkin valtion tuin osalta, kun ajatellaan artikla 107, tuomioistuin on sitä mieltä, että valtio tarvitsee tässä ehdottoman määräysvallan näihin varoihin. Mitä sitten tulee siihen, sopivatko tietyt toimet yhteen näiden toimien kanssa. Tuomioistuimen tuomioistuin on todennut, että asia on komission yksinvaltaista tuomiovaltaa koskia, koskeva. Tähän liittyy asia Ankanfora 27. helmikuuta 2014. Komissio oli tässä kyetynyt toimimaan kun kyseessä oli valtion tuen hyväksymistä koskeva asia. Mitä sitten tulee poikkeuksiin, artikla 107 kohta 3, Seutuisopimuksen mukaan komissiolla on laaja harkinta valtaa. Mitä sitten tulee unionin rahoituksen myöntämiseen? Koskien kohdallisia taloudellisen sosiaali- kohesiopolitiikan soveltamista. Tästä on tapaus Puola vastaan komissio ensimmäinen maaliskuuta 2018 annettu päätös, johon sovellamme rajoitettua valvontaa, koska, ei, koska tässä ei tuomarilla voi olla unionin rahoitusta koskevaa päätösvaltaa. Sitten seutsopimuksen 107 artiklan vaatimus, joka koskee valtion varoja. Tästä oli tapaus Norddeutsches Vie Fleischkonter 9. kesäkuuta 1982. Asiana oli naudanliha, yhteinen markkinajärjestely ja, ja tariffikiintiöiden käyttäminen Saksan liittotasavallassa tuomioistuin totesi, että tässä tapauksessa kansalliset toimet, jotka rajoittuvat tulikiintiön jakamiseen, eivät muodosta valtion tukea. Unionin tuomioistuimen mukaan taloudelliset toimijat saavat tästä tiettyä hyötyä, mutta sitä ei voida pitää valtion resurssina, vaan yhteisön resurssina, koska kyseessä on tuulivapautus, jota voidaan pitää yhteisön resurssina. Edelleen vuodesta 1993 eteenpäin Sloman Neptum ja Kirsamer Haak asian myötä unionituomioistuin on todennut, että tarvitaan tiettyjä valtion tukia. Pyritään, kun kyseessä on valtion mm, suoraan myöntävä tuki tai välikäden kautta myöntämä tuki tuomiossa 9. marraskuuta 2017 komissio TV2 Tanska asiassa. Unionin tuomioistuin on muistuttanut, että tämän puuttumiskäsitteen mukaan lukee paitsi suoraan valtiotuen myös välikäden käyttöä antavat, annettava valtion tuki. Kaikki määrät, joihin valtiolla on määräysvalta, ovat tässä kyseessä, vaikka ne eivät ole jatkuvalla tavalla valtionvarain ministeriön omistuksessa. Näin ollen unionin tuomioistuin on kumonnut unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen, joka oli liian tiivi, tiukasti tulkinnut valtion resurssien käsitettä. Kun rakennerahastot usein mukaan lukevat osion, joka liittyy maaseuturahastoon ja entiseen maatalouden ohjausrahastoon, olisin no, lyhyesti kertoa valtion tuen määräyksistä ja YMP liittyvistä määräyksistä. Seutsopimuksen artiklassa 42 todetaan, että kilpailun sääntöjä sovelletaan maataloustuotteisiin ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston määrittelemässä suhteessa, jotta valtion tukien osalta. Tästä on tuomio toinen joulukuuta 2010 Hollanti Malt-komissio. Tämä voisi olla esimerkkinä tässä asiassa. Komissio antoi päätöksen, joka totesi, että mallastamon rakennus tuet eivät sovi yhteen sisämarkkinoiden kanssa, koska tässä ei ole mitään normaalia markkinaa näille tuotteille. Tällainen vaatimus, joka koski normaaleja markkinoita, oli olemassa tuohon aikana koskien maataloustuotteita. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi tämän kumamies kanteen, jonka kanta oli esittänyt, koska siinä ei ole huomioitu tuen hyödyllis- positiivisia vaikutuksia kyseiselle alueelle. Unionin tuomioistuin muistutti YMPn ylemmyyttä kilpailupolitiikan tavoitteiden suhteen tuomioistuin totesi, että komission oli otettava huomioon tuotannon määräysvalta. Tämä liittyy aja, tuon ajan sääntelyn, joka koski maatalousrahaston ohjauspuolta ja näitä normaaleja markkina-alueita. Tuomioistuin totesi, että komissio voi julistaa valtion tuen yhteensopimattomaksi kun kyseessä oli tuotanto, jolla ei ole normaalia markkinaa, vaikka siitä olisikin hyötyä alueelle. Nyt haluaisin äh, käsitellä tuomioita, joissa viitataan valtion tukiin ja taloudelliseen ja sosiaaliseen kohesiopolitiikkaan. Totesin al- alussa, että on näitä kolme tuomiota, jotka koskevat tätä asiaa. Ensimmäinen niistä koskee yleisesti ottaen kohesiopolitiikkaa politiikkaa ja valtion tukia. Nämä muut ovat varsin teknisiä ja pyrin yksinkertaistamaan niitä mahdollisimman pitkälle, koska kyseessä on vielä vanha sääntely vuodelta 1999. Tuomio 28. marraskuuta 2008 hotelli Sipriani vastaan komissio. Tässä asiassa mm, unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kohesiopolitiikka ja tämä toinen politiikka ovat kaksi erilaista politiikkaa. Rakennerahastot on merkittävä osa kohesiopolitiikkaa ja poikkeus tähän, tämän 107 artiklan mukaisesti kuuluu kilpailukykypolitiikkaan ja siihen liittyy kilpailun välttäminen – yleinen tuomioistuimen todennut, että nämä kaksi politiikkaa täydentävät toisiaan alueellisesti, mutta toteaa, että ei ole mitään hierarkiaa näiden kahden politiikan linjan tavoitteiden suhteen. Eli kohesiopolitiikka ei mene valtion tuen edelle tai toisinpäin edelleen yleinen tuomioistuin totesi, että komission ei kuulu soveltaa valtion tukia lainsäädäntöä löysemmin kohesiopolitiikan osalta, sen löysemmin kuin kilpailupolitiikan osaltakaan. Tässä asiassa yleinen tuomioistuin totesi, että vuoden 1998 ohjeet pyrkivät hyödyntämään tukien johdonmukaisuutta Kyseessä on tuomio 9. kesäkuuta 2011 komitato Venetsia Vuoli Vivere vastaan komissio. On todettava, että, että yle, unionin tuomioistuin ei ole ole oikeastaan tähän ottanut kantaa, tämä on siis yleisen tuomioistuimen päätös. Edelleen kyseessä on yleisen tuomioistuimen tuomio, toinen asia, celle du 24 novembre 2005 Italie. 24. marraskuuta 2005 Italia vastaan komissio. Niin eikö hetkinen, anteeksi, tämä onkin unionin tuomioistuimen päätös. Sitten meillä on vuodelta 2005 toinen asia, joka koski vuonna 1999 rakennerahastoja. Tähän liittyi ennakkomaksujen tukikelpoisuus mitä todisteita ei ollut, siis laskuja tai muita todisteita, joilla olisi voitu osoittaa, että menoilla rahoitettiin tavoitteita, jotka on rakennerahastojen kattamia. Tässä asiassa Italian tasavalta totesi, että rakennerahastoja koskevassa yleisasetuksessa tai täytäntöpanoasetuksessa ei ollut mitään, jonka mukaan olisi voitu ajatella, että olisi varmistettava valtion tukien, tukien edunsaajien tilanne, eli lopullisten edunsaajien tilanne. Unionin tuomioistuin hylkäsi tämän kanteen Italiaa kosken. Unionin tuomioistuin on kodostanut, että yksi tavoitteista on taata hyvä varainhoito ja varmennetut menot ja oikeutetut menot – Tämä on hyvin, yksinkerta, hyvin yksityiskohtainen tuomio, mutta yksinkertaisesti voidaan todeta, että unionin tuomioistuin totesi, että komissio saattoi vaatia todisteita koskien näitä välimaksuja ja loppumaksuja. Tämä oli siis vanhan sääntelyn aikaista. Olen tämän käyttää jo aikani, niin, mutta haluaisin vielä lyhyesti viitata tapaukseen joulukuuta 2007, johon liittyi Italia komissio. Tässä vanha asia jatkuu, oikeastaan tässä on sama asia kyseessä kuin aikaisemminkin, mitä merkittävää uutta tässä ei ole, paitsi että asetus muuttui tällä välin ja tässä on erotettu toisestaan tukena maksetut tuet ja sitten riskipääoma riskipääomana annettu tuki. Italia vetosi epätasa-arvoisen kohtelun, mutta komission analyysin mukaan kyseessä oli erilaiset tilanteet, joita saatettiinkin kohdella eri lailla. Kun siirrettiin riskipääomaan, niin oli tällainen välikäsi, kun taas valtio maksoi tukea suoraan. Tästä tuomioistuimesta ei ole äh, ennakkoratkaisuja pyydetty. Sitten haluaisin viitata nerejä tapauksen joka on tuore. Tässä ei ole kyseessä ihan meidän nykyinen asiamme, mutta muistutan näistä tosiasioista. Konteksti olisi voinut olla hyvinkin kiinnostavaa ajatellen tämän päivän aihealuetta. Kuten sanoin, oikeudellisesti asia oli unionin tuomioistuimen käsiteltävänä – huomioiden yhte, yleinen ryhmäpoikkeusasetus vuodelta 2008, mut, ja näin, tähän siis keskityttiin ja muihin asioihin ei tässä puututtu. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitokset. Te todella, todella kyllä onnistuitte kuvailemaan meille näitä tapauksia. Onko komissiolla vielä puheenvuoropyyntöjä tai muilla alustajillamme? Ähm. No niin, jos muita puheenvuoropyyntöjä tai kysymyksiä ei enää ole, niin haluan lämpimästi, lämpimästi kiittää teitä kaikkia siitä, että tulitte puhumaan meille. Me tulemme vielä syventymään näihin teidän äh, esityksiinne. Ja tosiaan olemme tässä nyt valmistautumassa keskusteluun uudesta talousarviosta vuoden 2020 jälkeen. Ja kun olemme työskennelleet näiden asioiden parissa, kuulet jäsenvaltioilta, alueilta, edunsaajilta ylipäätään suorista tuista toki, mutta ennen kaikkea kaikista säännöistä, jotka pyrkivät luomaan oikeuden mukaisen toimintaympäristön kaikille sosioekonomisille toimijoille, jotka Euroopan unionissa ylipäätään toimivat. Ja tämän kuulemistilaisuuden tarkoituksena oli yhtäältä pyrkiä kokoamaan yhteen kaikki ne asiat, joissa parannusta on jo saatu aikaan, ja toisaalta sitten kuulla jäsenvaltioiden eri viranomaisten hallintojen huolenaiheita liittyen sellaisiin kysymyksiin, joihin ehkä ratkaisu vielä on löytämättä. Ja sitten tosiaan oli mielenkiintoista kuulla tilintarkastustuomioistuimelta tapauksista, joihin ehkä liittyi huolia tai sitten konkreettisesti todella siitä, miten edunsaajat ja miten eri täydentävyys ja hierarkia ja erilaiset politiikat ja erilaiset tukimallit voidaan saada toimimaan yhteen ja että voidaan sitten ratkaista niitä kaikkein suurimpia ongelmia, joita meillä on, erityisesti kun pyrimme saamaan sellaisen eurooppalaisen talousarvion, joka vastaa sitä kunnianhimon tasoa, joka meillä on. Ajatellen niitä toimia, joita Euroopan unionilta odotamme. Ja nyt tosiaan ehkä meidän täytyy vielä syventyä tiettyihin kysymyksiin ja etsiä ratkaisuja ongelmiin, mutta nyt tänään kyllä mm, saimme erinomaisen käsityksen siitä, että kyseessä on ehkä tässäkin aiheessa nyt kaksi politiikan alaa, joiden tavoitteet sinänsä ovat eriävät, mutta viime kädessä pyritään kuitenkin siihen, että Euroopan unionin talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka tuovat lisää arvoa ja että meillä on sellainen talousarvio ja sellaiset säännöt, jotka luovat tosiaan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille toimijoille mahdollisimman läpinäkyvässä toimintaympäristössä tietenkin. Lämpimät kiitokset siitä, että tulitte vieraaksemme. Me olemme nyt huolellisesti kirjanneet ylös viestinne ja tulevaisuudessa varmasti voimme tarttua tarjouksenne ja, ja ja kysyä teiltä lisää, mutta ylipäätään nyt huolehtia siitä, että tuleva talousarvio ja sen täytäntöönpano olisivat tilanteen tasalla. Lämpimät kiitokset ja nyt siirrymme sitten esityslistallamme valiokunnan kokouksessa eteenpäin. Kiitos paljon. Sí. Pues pasamos entonces al punto siguiente. Näin siirrymme sitten esityslistalla todetusti eteenpäin. Kyseessä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 14.2018, joka sisällytetään 2017 vastuuvapauteen. Kyse on kemiallisen, biologisen ja radioaktiivisen materiaalin sekä ydinmateriaalin alan EUn osaamiskeskukset. No, Tilin tarkastustuomioistuin äh, toteaa, että edistystä kaivataan edelleen. Roa Jakobsen äh, tilintarkastustuomioistuimesta on tullut esittelemään meille tämän kysymyksen. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden esitellä erityiskertomusta, jonka aiheena on kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisen materiaalien sekä ydinmateriaalien alan EUn osaamiskeskukset. CBRN osaamiskeskusaloite on keskeisin tapa pyrkiä vastustamaan kemiallisia, biologisia, radioaktiivisia ydinmateriaan liittyviä riskejä EUn ulkopuolelta. Nämä riskit voivat olla merkittäviä uhkia globaalille terveydelle, ympäristölle ja taloudelle. Aloitetta hallinnoi DevCo-pääosasto 2009-2013 kaudella aloitteen budjetti oli 109 miljoonaa euroa 2014-2020 kaudella 130 miljoonaa euroa. Aloitteen päätavoitteena on vahvistaa kapasiteettia niiden tahojen osalta, jotka ovat vastuussa CBRN uhkien ehkäisemiseen ja tukea yhteistyötä relevanttien kansallisten ja alueellisten viranomaisten kesken. Tilintarkastuksemme tavoitteena oli kaksi asiaa. Ensinnäkin seurata niitä toimia, joita ulkosuhdehallinto ja komissio ovat toteuttaneet, jotta täytäntöön pantaisiin aikaisemman erityiskertomuksemme suosituksia vuodelta 2014. Se koski aloitteen perustamista. Toiseksi oli tarkoitus arvioida sitä, onko aloite pystynyt vähentämään kemiallisten, biologisten, radioaktiivisten ja ydinuhkien määrää EUn ulkopuolelta. Tarkastuksen aikana tutkittiin erityisesti sitä, onko komissio ja ulkosuhdehallinto hyväksynyt riskienhallinta lähestymistavan riittävällä tapaa? Onko aloitetta kehitelty tyydyttävällä tapaa kumppanimaissa? Ja onko tehokkaat valvontajärjestelmät luotu, jotta voidaan tunnistaa ja arvioida näiden osaamiskeskusaloitteiden tuloksia. Me vedämme sen johtopäätöksen, että aloite on pystynyt vähentämään CBRN uhkaa, mutta monia haasteita on edelleen olemassa. Komission ja ulkosuhdehallinnon toimesta on täysin täytäntöönpantu kolme kuudesta suosituksesta aikaisemmasta kertomuksesta ja osittain täytäntöönpantu kaksi. Mutta se, että kehotettiin keskittämään EU-rahoitusta kaikkein tärkeimpiin alojenhin ajatellen EUn turvallisuutta, on jäänyt noudattamatta. Lisäksi riskienhallinta lähestymistapaa ei ole kehitelty riittävästi. Komissio tarjoaa kumppanimaille välineitä ja menetelmiä, jotta maat voivat arvioida omia tarpeitaan ja kehitellä kansallisia toimintaohjelmia, jotta voidaan vähentää CBRn uhkien vaikutusta. Kuitenkin on jätetty antamatta suuntaan siihen, miten pitäisi tunnistaa riskit ja vastustaa niitä, eikä komissio voi vastata riittävän nopeasti kaikkiin kumppanimaiden apupyyntöihin. Aloite on edistänyt turvallisuuden kulttuuria, yhteistyön kulttuuria. Kansalliset CBRN-keskukset on nyt useimmissa kumppanuusmaissa. Hankkeiden kautta on saatu suurin osa tuloksista ja sidosryhmät ovat pitäneet tärkeänä sitä, että on pyritty lisäämään valmiuksia. Kuitenkin alueellinen yhteistyö on jäänyt edelleen vähän jälkeen. Vaikka EUn edustustojen osallistaminen on parantunut verrattuna aikaisempaan tilintarkastukseen, edustustot eivät ole riittävän tehokkaasti mukana keräämässä poliittista tahtoa esimerkiksi. Toimia komission tahojen välillä ja lahjoittajayhteisön välillä ei ole myöskään riittävästi koordinoitu. Ja lisäksi puuttuu selkeitä tavoitteita – Tietoja ei kerätä kunnolla ja siksi on vaikea arvioida aloitteen varsinaista vaikutusta. Meillä olisi siis muutama suositus. Jotta voidaan vahvistaa tätä aloitetta edelleen, kehotamme ulkosuudenhallintoa ja komissiota priorisoimaan toimia systeemisen järjestelmällisen uhka-arvion pohjalta. Olisi vahvistettava alueellista ulottuvuutta ja EUn edustustojen roolia – tunnustettava, missä olisi synergian mahdollisuuksia, mistä löytyisi lisärahoituslähteitä. Tilivelvollisuutta ja toimien avoimuutta seurattavuutta on lisättävä, jotta arviointi voi toimia tehokkaammin. Ja kaiken kaikkiaan verkkopohjainen CBRn portaali on tärkeä, jotta voidaan helposti saada kaikki tieto näistä aloitteen toimista. Ulkosuudenhallinto ja komissio ovat hyväksyneet nämä kaikki suositukset ja haluaisin kiittää ulkosuhdehallintoa ja komissiota rakentavassa hengessä sujuneesta yhteistyöstä. Kiitos. Suuret kiitokset Jakobsen, poliittisen ryhmäni nimissä pyydän anteeksi sitä, että esittelijämme Palcitis ei päässyt paikalle. Hänellä oli muuta menoa, päällekkäistä menoa, eikä näin ollen päässyt tänne paikalle. Hän mm, haluaa välittää teille mm, äh, kantansa äh, minun suullani nyt tässä. Ensinnäkin hän kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erittäin kattavasta kertomuksesta, joka kertoo meille näiden osaamiskeskusten hyvin laajasta toiminnasta. Ja hän on täysin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen löydöksistä ja suosituksista. Haluaisin lisätä kaksi huomiota tähän keskusteluun. Ensinnäkin äh, tarpeen vahvistaa alueellista ulottuvuutta äh, tämän aloitteen osalta, ihan niin kuin äh, tilintarastuomioistuimen suosituksessa kaksi todetaan. Eli todella siis se, että alueellinen yhteistyö kuitenkin on keskeisen tärkeää yhteisten haasteiden tunnistamiseksi – ja sitten äh, näinä alueellisella tasolla voitaisiin yhteistyötä vahvistaa ja tehostaa. Toiseksi hän katsoi, että tulisi vahvistaa tätä unionin aloitetta tai sen roolia vielä vahvistamalla toimien johdonmukaisuutta niin, että äh, suhde Mm, Euroopan unionin äh, painopisteiden ja sitten taas äh, assosi- tai kumppanimaiden äh, toimien välillä, eli että vahvistettaisiin tätä koordinointia. Ja nämä osaamiskeskuksethan pyrkivät torjumaan vaaroja, niin siis tosiaan nämä neljä kemialliset, biologiset, radioaktiiviset ja ydinmateriaaliin liittyvät uhat. Ja näin ollen turvallisuusvuoropuhelua ja myös poliittista vuoropuhelua tulee vahvistaa pitkällä aikavälillä, jotta näin voidaan vahvistaa yhteistyötä ylipäätään. Minä taas omasta puolestani toteaisin, että tämä, nämä komission perustelut ja, ja, ja selvitykset, jotka liittyvät näin vaikeuksiin, alueellisen lähentymisen, tiivistämisen suhteen, niin ymmärrän, että toki tuki on laajennuttu ja, ja tarvitaan ennen kaikkea, no ei nyt ehkä tällaista politiikkaa, jota mitään sanelupolitiikkaa Euroopan unionin taholta, vaan olisi tarpeen, että jäsenvaltiot, alueet, kumppanimaat naapurustossa, vaikkapa myös Afrikassa, mm, sitoutuisivat tähän työhön ja pyrkisivät torjumaan näitä vaaroja ja riskejä, jotka ovat yhä merkittävämpiä. Ja näin ollen olisi toivottavaa, että tätä yhteistyötä saataisiin tiivistettyä. Tunnustan myös niin itse kuulun Maghreb-työryhmään Pohjois-Afrikka siis, niin äh, tunnustamme kyllä, että tiettyä äh, viivettä on syntynyt äh, siitä, että hallitukset näissä maissa ovat, ovat viime vuosina olleet myllerrysten keskellä. Ja näin ollen vuoropuhelu on hankaloitunut. Ja Rova Jakobsen 2015-2017 välisenä aikana eh, henkilöstöä, joka on toiminut tämän aloitteen puitteissa, on leikattu puoleen. Tämä vaikuttaa kyllä mielestäni todella merkittävältä henkilöstövähennykseltä. Näin dramaattisesti henkilökuntaa on vähennetty. Kysyisinkin teiltä, että otitteko tämän huomioon eh, siinä vaiheessa, kun suosituksia valmistelitte? Tämän kysyn nyt äh, lähinnä tämän vuoden 2017 vastuu äh, vapausmenettelyn äh, puitteissa ja tosiaan sen, että tulevaisuudessakin Euroopan unionin kyllä täytyy voida hyvää yhteistyötä tehdä näiden maiden kanssa ja näissä puitteissa. Kiitos. Niin, Jakobsen, hetkinen, jos äh, teille sopii, niin antaisin ehkä ensin puheenvuoron komission edustajalle. Edi Mayer, ko on paikalla? Kyllä siellä. Te olette yksikön päällikkö DEFCO-pääosastolta ja vastuussa juuri ydinturvallisuudesta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon kutsusta. Ja kiitos oikein paljon erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Todella oli mukava tehdä tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhteistyötä ja se oli suureksi avuksi, koska tällainen aloite, joka lähti vuonna 2011 ihan nollasta, silloin tämä oli vain epämääräinen ajatus. Ja sitten Tämä on muuttunut suuremmaksi 60 maata kahdeksalla alueella ja Pakistan, Afganistan ovat liittyneet hiljattain mukaan hyvin hankalassa turvallisuustilanteessa ja he hyväksyvät nyt, että yhdessä keskustellaan turvallisuuskysymyksistä alueella ja Ainoastaan tästä syystä EU voi olla ylpeä tästä hankkeesta, koska kukaan muu ei ole tähän päässyt. Kiitos jälleen kerran tästä avusta. Kyllä, viimeinen huomioni esimerkiksi. Kuten muut palveluyksiköt, olemme kärsineet komissiossa henkilöstöleikkauksista. Yhteisen tutkimuskeskuksen kollegat ovat vastuussa eri toimintaohjelma-arvioinneista eri maissa. Ja tämä on kyllä todella hidastuttanut meidän mahdollisuuksiamme auttaa maita toimintaohjelmien luomisessa, että saataisiin jotain järjestystä turvallisuussuunnittelussa ja niin edelleen. Nämä osaamiskeskukset tai tämä rakennelma on hyvin monimutkainen. Se oli alun perin hyvin kunnianhimoinen tavoite, joka kattoi ensin luonnon katastrofit ja rikolliset ja terroristitoimet. CBRn, mutta kyberrikollisuus voidaan lisätä ja räjähteet nyt näihin aloitteisiin. Hyvin laaja toimiala siis, mutta tämä heijastelee myös sitä, mitä kohtaamme päivittäin maailmassa riskeinä. Kyllä, vähän keskustelua meidän ja tilintarkastustuomioistuimen välillä on siitä, miten valittaisiin tai luokiteltaisiin ne riskit, joihin kiinnitetään huomio. Tietenkin kun kumppanin niin maiden on ensinnäkin määriteltävä, millä saralla halutaan ne tehdä yhteistyötä. Ja tämä on osa tätä menestystä osaamiskeskusten osalta. Me emme ehdota maille mitään, vaan maat voivat keskustella ensin kansallisella alueellisella tasolla ja pohtia sitten, mitä halutaan tehdä. Tämä ei aina liity suoraan siihen, mikä on unionin mukaan keskeisin haaste. Kuten sanottiin, EUn osalta suurin riski on lähinaapurusalueita. Timisin alue, Kaukosuksen alue, lähi ja Pohjois-Afrikka ja Sahel. Terrorismin riski tulee lähinnä sieltä, mutta joskus unohdamme myös Kaakkois-Aasian, kun esimerkiksi lintuinfluenssa iski ja se tappoi paljon siipikarjaa alueellamme ja se vaikutti taloudellisesti hyvin kielteisesti viljelijöiden tilanteeseen. Eli pitää ottaa huomioon kaikki uhat, riippumatta siitä, mistä ne ovat lähtöisin. Ja siksi kois aasia on bioturvallisuuden osalta paljon aktiivisempi kuin muut ja Sahelin alueen kollegat ovat tietenkin kiinnostuneempia kemiallisista kysymyksistä. Tämä liittyy myös siihen, mitä Syyriassa hiljattain tapahtui kemiallisten aseiden osalta. Joten melko hankala yhdistelmä, mutta me pyrimme tietenkin siihen, että katsotaan yhdessä maiden kanssa, mikä olisi hyvä kansallinen strategia. Arvioidaan maan omaa riskiä täysin tiedostamme ja tämä lähti liikkeelle tilintarkastustuomioistuimen aloitteesta. Meillä on riskien arviointiväline nyt, jota alustavan arvion jälkeen käytetään, jotta maat voivat priorisoida omia toimiaan paljon järjestelmällisemmin. Ja se auttaa meitä myös, ja tämä vastauksena teidän huolenne tekee helpommaksi sen, että jälkeenpäin mitataan tekojemme vaikuttavuutta. Me opimme jatkuvasti työtä tehdessä, päivittäin. Monimutkainen asia, mutta minusta tuntuu, että voi edetä. Viime viikolla oli yhteyspisteiden yhteiset päivät, 160 kumppania tuli Brysseliin näistä kumppanimaista ja joista maista, jotka koputtelevat ovellemme. Me emme muuten edistä ja mainosta tätä valtavasti, kun tiedämme, että meillä on rajalliset resurssit ja ainoastaan henkilöstön, vaan budjetinkin osalta. Sitäkin on leikattu vuosien saatossa. Esimerkiksi emme ole avanneet latinalaiselle Amerikalle osaamiskeskusaloitetta. On jätetty koko tuomaan osa huomiota vaikka sielläkin on totta kai riskejä, jotka kohdistuvat myös Euroopan unioniin. Eteläisempään Afrikkaan emme ole myöskään puuttuneet me Etelä-Afrikkaan valtiona, eikä Tyynen valtameren alueeseen. Eli ei ole oikeastaan halua määritelmän mukaan lähteä laajentamaan. Mutta tietenkin meillä olisi joitain toiveita Egyptin osallistumisesta esimerkiksi Kasakstaniin myös, eli on kourallinen maita – joita pitäisimme hyvin tärkeänä turvallisuutemme kannalta ja haluaisimme houkutella nämä maat mukaan, mutta se ei ole onnistunut tähän mennessä alueellisista syistä lähinnä. Ja vielä yksi asia. Huomioon tilintarkastustuomioistuimen suuntaan myös jotkut toimista, joita tapanemme, niiden pitäisi olla alueellisia, mutta ne näyttävät monikansallisilta. Annetaan sellainen käsitys, että katsotaan enemmän kansallisia huolenaiheita. Kyllä, mutta joskus ne on tehtävä, jos lähdetään kovin alhaiselta tasolta, joten alueellinen yhteistyö ei mahdollista. Joten ei nyt lähtesi, lähdettäisi niin paljon monen valtion väliseen, niin viime vuonna aloitettiin uudenlaisen tuen antaminen maille, jossa pyritään kouluttamaan siviili väestönsuojelun osalta EUn koulutuskeskuksissa, että päästäisiin tarvittavalle tasolle, jotta alueellisia ohjelmia ei käytetä henkilöstön kouluttamiseen. Eli tällainen lisäväline meillä on verrattuna esimerkiksi siihen, mitä Naton kanssa on tehty, koska meillä on tällainen koulutusyhteistyöohjelma, santarmit, poliisi, väestösuojelu, joskus myös sellaiset armeijan henkilöt, jotka ovat vastuussa – siviiliväestönsuojelusta ja jotka ovat vastuussa siis siviilipuolen turvallisuudesta. Näin, jotta saataisiin enemmän todella aidosti alueellisia ohjelmia. Tämä on vastaus tilintarkastustuomioistuimen oikein hyvään huomioon. Se on realiteetti, mutta se liittyy sitten siinä, että jotkut näistä maista ovat kovin köyhiä edustustojen asema. Työstämme tätä asiaa ulkosuhdehallinnon pääsihteerin tuella. Nyt on pyritty huolehtimaan siitä, että turvallisuusvuoropuhelu saadaan selkeämmin esiin. Myös EU-lähestystöjen kanssa alueella kyseisissä maissa, jotta EU-jäsenvaltiot tietävät, mitä komissio siellä tekee, koska me muuten käytämme heidän virastojaan ja palveluitaan hankkeiden toteuttamiseen. Ihan lopuksi puhun nyt liian pitkään, mutta lopuksi sanoisin, että tilintarkastustuomioistuimen kommentti oli myös tärkeä, joka liittyy siihen, että kumppanimaat myös omien resurssien pohjalta kouluttavat muita. Joka alueella on kehittyneempi maa, Algeria esimerkiksi, paljon kehittyneempi malli, jos sitä aluetta ajatellaan, turvallisuusinfrastruktuuri ja niin edelleen. Joten me pyrimme käyttämään algerialaisia kouluttaakseen siihen, että koulutetaan siellä alueelle. Ei aina EUsta ole pakko lähteä. Aina ole neutraalia kuitenkaan käyttää paikallisia naapureiden kouluttamiseen. joten joskus tarvitaan EUn ihmisiä. EUn toiminnan takia, mallin takia. Mutta joskus tällainen alueellinen yhteistyö voi edistää asioita, koska voidaan päästä silloin sellaisen vaiheeseen, että voidaan keskustella näistä ajatuksista. Persianlahden alueen osalta meillä on nyt kysymys, kun ajatellaan Katarin ja naapureiden maiden suhteita. Ne ovat muuttuneet melko huoneiksi. Osaamiskeskusaloitteen kautta kuitenkin päästään istumaan samaan huoneeseen näiden maiden kesken. Olisiko mahdollista aloittaa yhteisiä hankkeita? Se on ihan eri kysymys vielä, mutta kuten näette, menestystä on kyllä näiden tilastotietojen, lukujen ja miljoonien takana. Menestys osoittaa, että EUlla on tässä oma kortti mukana. Varmasti olen unohtanut monta asiaa, en puhu kuitenkaan pidempään. Kiitos vielä tästä. Ja riskiosasta voidaan keskustella totta kai siitä, miten pohditaan ja mitataan riskiä, miten sitä arvioidaan. Se on toinen kysymys, mutta tuo on validi kommentti ja jatkamme parannustöitämme. Kiitos. Suuret kiitokset, äh, Maija äh, äh, Jakobsen. Varmaankin voidaan todeta, että että kyllähän on hyvä, että laajennetaan, koska mitä enemmän kylvää, sitä enemmän myös niittää. Mutta kyllä, jos ajatellaan sitä, että jäsen tai tilintarkastustuomioistuin ja kaikki eri indikaattorit ja määritelmät ja niin edelleen tulevat olemaan yhä tärkeämpiä. Muussa tapauksessa ei tässä kyllä edistystä saada aikaan. Joten Jakobsen, nyt te voitte käyttää vielä loppupuheenvuoron tässä keskustelussa. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh, I think... Kiitoksia puheenjohtaja tunnistin kyllä nämä riskinhallintokysymykset neljässä vuodessa. Teemme seurantaa tästä tarkastelusta ja odotan näitä kehityskulkuja, joista komissio tässä puhui. No tässä aika hyvin voin vetää yhteen nämä aloitteet. Kiitoksia. muchísimas gracias. Eh, los no niin, kiitos. Eli katsotaan eh, sitten eh, neljän vuoden kuluttua. Tässä on nyt sitouduttu siihen, että tämä komissiolta tulee konkreettisia ratkaisujakin vielä sitten niin, että kaikki saadaan saman pöydän ääreen ja että todella pyritään sitouttamaan tulevaisuudessa myös kumppani tähän työhön. Ja no niin, jos teille sopii, niin siirrytäänpä sitten kohtaan viisi. Esittelijä Tahmiokin on paikalla. Kyse jälleen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta numero 15-2018. Ne sisältyy 2017 vastuuvapausmenettelyyn. Kyse on sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksien parantamisesta Nigerissä ja Malissa. Ja vaikuttaa taas siltä, että edistys on vähäistä ja hidasta. Niin, äh, ennen kuin annan puheenvuoron esittelijä Pahniolle, niin äh, kuulemme Jakobsenilta äh, ensin esityksen tästä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. No niin, minä tässä heti olin kollegalla tässä puheenvuoroa, mutta ensin tosiaan tilintarkastustuomioistuimen. Thank you, Chair, ladies and gentlemen. Uh, thank you all. Kiitoksia Hyvät naiset ja herrat, kiitokset tilaisuudesta tulee esittelemään teille tämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, joka tosiaan liittyy Nigerian Malin sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksien parantamiseen. Nigeria Mali ovat Länsi-Afrikan valtioita, nuoria parlamentaarisia demokratioita, joiden taloudet ovat kuitenkin heikkoja ja joiden julkishallinto edelleen on kehitteillä. 2011 maaliskuussa Euroopan unioni hyväksyi strategian, turvallisuus- ja kehitysstrategian, joka koskee Sahelin aluetta. Ja tässä katsotaan, että kehitys ja turvallisuus tukevat toinen toisiaan ja Sahelin ongelmat kaipaavat kokonaisvaltaista alueellista vastausta. Euroopan unioni on käyttänyt eri välineitä, kuten turvallisuuspolitiikan välineitä Sahelin turvallisuustilanteen parantamiseksi. Nigerissä ja Malissa on pyritty vahvistamaan sisäistä turvallisuutta tätä kautta Euroopan unionin turvallisuutta. Näin on haluttu vahvistaa kansallisten turvallisuusjoukkojen valmiuksia näitä neuvomalla ja tarjoamalla niille myös välineistöä. 69 miljoonaa euroa 2012 ja 2017 välisenä aikana ja UKP Sahel Mali mm, 2014-2017 välisenä aikana sai 60 miljoonaa. Eli meidän tilintarkastuksemme tarkoitus oli tarkastella sitä, miten nämä EUCAPin toimet Mm, valmisteltiin ja onnistuttiinko sitten vahvistamaan näiden kahden maan sisäistä turvallisuutta. Mm, katsoimme, että mm, oliko ulkosuhdehallinto huolehtinut näiden hallinnoinnista ja onko tosiaan vahvistettu turvallisuutta. Ja me havaitsimme, että operaatiot vahvistivat sisäistä turvallisuudesta vastaavien joukkojen valmiuksien parantamista, mutta edistystä hidastivat vaativa toimintaympäristö, jossa toimittiin ja operatiivinen tehottomuus. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että operaation henkilöstölle ei annettu riittävää käytännön ohjeistusta ja EUCAP Sahel Niger-tapauksessa ei myöskään annettu riittävää koulutusta ennen komennukselle lähettämistä. Ulkosuhdehallinnon ja komission tuki ei ollut riittävää ja joissain tapauksissa ne käyttivät menettelyjä, jotka eivät soveltuneet kentällä vallinneisiin toimintaolosuhteisiin. Kummassakin operaatiossa oli runsaasti Äh, äh, ongelmia, esimerkiksi se, että mandaatti oli kaksivuotinen ja talousarvio samoin, ja tämä ei mahdollista äh, pitkän aikavälin suunnittelua. Samoin avoimia työpaikkoja oli runsaasti. Ja tässä ei myöskään ollut selkeää strategia, poistumistrategiaa. Ja Tilintarkastustuomioistuin totesi, että operaatioiden toimissa otettiin huomioon kestävyys, mutta tässä ei onnistuttu erityisen hyvin. Ja tähän oli osittain syynä se, että isäntämaiden sitoutuminen oli puutteellista ja osittain se, että operaatioissa ei osoitettu riittäviä resursseja kestävyyden varmistamiseen eikä seurantaan. Ja tänä tarkastusjakson aikana ei kyllä kylliksi seurattu tilannetta ja kun puhutaan sisäisen turvallisuuden joukkojen valmiuksien parantamisesta, niin eh, tämä, on ollut aika, tämä edistys on ollut aika hidasta ja rajoittunutta. Me esitämme tilintarkastuskertomuksellemme EUHlle ja komissiolle, että operaatioiden operatiivista tehokkuutta olisi lisättävä. Samoin tulisi eh, parantaa operaatioissa avoimena olevien työpaikkojen täyttöastetta. Ja ja talousarviot olisi laadittava vastaamaan operaatioita ja poistumistrategia olisi määritettävä. Samoin kestävyyteen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota ja indikaattoreita, seurantaa ja arviointia olisi kehitettävä. Ulkosuhdehallinto ja komissio ovat hyväksyneet kaikki nämä meidän viisi suositustamme ja haluan kiittää tosiaan erittäin rakentavasta yhteistyöstä näitä kumppaneitamme. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Jakobseen ja nyt puheenvuoronsa esittelijämme Tahnio. Puheenjohtaja, aivan ensiksi haluaisin kiittää Bettina Jakobsenia tästä hyvin täsmällisestä esityksestä koskien tilintarkastustoimen erityiskertomusta, joka käsittelee näiden sisäistä turvallisuusjoukkoja koskeva asia Nigerissä ja niiden rahoittamista, kuten Jakobsen muistutti tänä päivänä enemmän kuin koskin Sahelin alueella on uusia haasteita edessään, äärimmäinen köyhyys, elintarvikkeet, ravitsemuskriisit, terrorismit, konfliktit, laiton maahanmuutto ja rikollisuus, kuten ihmiskauppa ja, ja ihmisten salakuljetus ja tämä kaikki estää Länsi-Afrikan kehitysmahdollisuudet. Siksi onkin tärkeää, että tänä päivänä voisimme määritellä, ovatko nämä Euroopan unionin toimet Malissa ja Nigeriassa olleet tehokkaita. 2012-2014 aloitettiin nämä missiot EUCAP, Mali ja Sahel eh, eh, ja Niger yhteensä Nigerissä käytettiin 69,5 miljoonaa euroa ja Malissa 66,5 miljoonaa muutamien vuosien aikana. onko näin voitu lisätä sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksia? Vastaus on kyllä. Sisäiset turvallisuusjoukot ovat merkittävästi vahvistuneet Euroopan unionin tuen ansiosta sekä Nigerissä että myös Malilla, mutta Tänä, nyt on ryhdyttävä toimiin niin, että toimemme kentällä olisivat tehokkaampia ja pitkäkestoisempia. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että näiden kahden mission operatiivisen, operatiivinen heikkous on estänyt tehokkuutta. Ihmettelin, että tarvittiin 18 kuukautta ennen kuin Nigerin missiosta tuli oikeudellinen taho. 18 kuukautta ilman omia varoja sen ajan mission johtajalla oli kaikki vastuu henkilökohtaisella tasolla. Kuinka on mahdollista, ettei mitään erityisbudjettia ole otettu annettu tällaisen toiminnan käyttöön. Vielä pahempaa on se, että henkilökunta on ollut vaarassa, koska henkilökunta on majoitettu hotelliin puolen vuoden ajan ilman mitään turvallisuustoimia. On aivan uskomatonta, että henkilökunta ei ole saanut mitään ennakkokoulutusta tähän tehtävään eikä mitään apua menettelyiden oppimisessa ja hankkeiden, hankkeisiin perehtymisessä. Tämä on tietenkin aiheuttanut viivästyksiä näiden tehtävien toteuttamisessa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, mitä vaikeuksia on ollut täyttä avoimena olevia paikkoja näissä kahdessa maassa. Tänä päivänä jo ollaan päästy 72 prosenttiin Nigerissä ja 77 prosenttiin Malilla. Tämä on tietenkin lisäjarru toiminnalle näissä maissa. Meidän olisi nopeasti tehtävä kolme asiaa. Ensinnäkin ehdotettava pidempiä lähettämisiä Euroopan unionin eh, työntekijöille näissä maissa ja toiseksi olisi enemmän hyödynnettävä sopimussuhteisia eh, toimia ja kolmanneksi olisi eh, pyrittävä laatimaan varallaololuetteloita niin, että voisimme nopeuttaa rekrytointia heti kun paikkoja vapautuu. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa pyydetään Euroopan komissiota ja ulkosuhdehallintoa korostamaan vahvemmin pitkäkestoisuutta näissä tehtävissä ja ehdottamalla koulutusta, materiaaleja ja neuvontapalveluja. EUCAP Sahelin toimilla on näin voitu vahvistaa sisäisen, sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksia. Nämä on kaksi missiota, joiden joiden toiminta on suur, syytä jatkaa ja siitä tehdä pitkäkestoista, mutta se ei ole toistaiseksi valitettavasti onnistunut. On todettava, että paikallisella tasolla paikalliset viranomaiset eivät ole ottaneet hankkeita omakseen, jotta nämä missiot voisivat olla pitkäaikaisempia. Olisi tärkeää rohkaista sisäisen turvallisuusjoukkojen riippumattomuutta ja välttää se, että liiallisesti oltaisiin riippuvaisia eurooppalaisista toimijoista – ja edelleen olisi varmistettava tiiviimpi seuranta koskien sitä, kuinka koulutusta on käytetty ja, ja kuinka materiaalia on hyödynnetty. Vielä eh, Jorva Jakobsenin kertomukset haluaisin todeta, että tielintarkastustuomioistuimen kertomus rohkaisee meitä laatimaan eh, tehokkaan poistumissuunnitelman näitä kahta sitä varten. Strategian olisi tarjottava eu EU-kapin eh, missiota varten selkeät tavoitteet ja, ja budjetit. Ladin tästä aiheesta mietinnön, joka toimitetaan teille tulevina viikkoina. Kiitoksia. Muchas gracias, señor. Kiitokset esittelijä. Ja nyt näin, että edustaja Zellerillä on puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Äh, niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Sydämestä kiitokset myös tilintarkastustuomioistuimen edustajalle ja hänen tiimilleen. Tämä on hyvin yksityiskohtainen kertomus ja kiittäisin myös esittelijä puheenvuorosta. Tämä kertomus osoittaa, miten usein vaatimukset ja todellisuudet voivat törmätä. Me investoimme paljon rahaa, mutta tulokset ovat valitettavasti melko pieniä. Tämä liittyy siihen, että kaikki nämä maat ovat hyvin köyhiä, niissä ei ole enää omia budjettivaroja, vaan nämä maat ovat riippuvaisia ulkoisesta avusta. Samanaikaisesti turvallisuustilanne on hyvin heikko, jopa uhkaava. Nigerissä Esimerkiksi tärkeitä kysymyksiä ovat uranin toimitus ja ranskalaisten ydinvoimaloiden osalta uhkana oli se, että olisi miehitetty islamistien ryhmien kautta kokonaan nämä alueet. Ja Ranskan armeijan oli pakko puuttaa tilanteeseen, jotta pahemmat vaikutukset olisi voitu estää. Toimiemme koordinointi, siviili- ja sotilastoimet jatkuvat koordinoimatta rinta rinnan. Myös kun ajatellaan, mitä jäsenvaltiot investoivat siellä, näitä asioita ei verkosteta kunnolla toisiinsa. Tilintarkastustuomioistuimen puheenvuorossa viitattiin tähän paljon myös kestävyys. Me koulutamme siellä turvallisuusjoukkoja, joista emme tiedä, saavatko ne vielä kunnollisen palkan valtioiltaan ja voivatko huolehtia turvallisuudesta näissä maissaan koulutuksensa mukaan vai katoavatko nämä henkilöt johonkin Ja voisiko käydä sittenkin niin, että eivät huolehdi kansalaistensa turvallisuudesta, vaan uhkaavat heitä sen takia, että palkanmaksu pysähtyy. Pelkään myös, että kehittelemme koulutusvalmiuksia siellä, mutta riittävää välineistöä ei ole. Sehän tässä todettiin myös niin, että oikeastaan koulutus ei voi toteutua kunnolla. Minun mielestäni Tämän kertomuksen ei pitäisi kiinnostaa ainoastaan budjetin valvontavaliokuntaa, vaan aivan erityisesti kollegoita, jotka ovat ulkoasiainvaliokunnassa ja kehitysvaliokunnassa, jotta voitaisiin osoittaa, että kehitys tarvitsee turvallisuutta ja päinvastoin. Kehitys- ja turvallisuuskysymykset liittyvät saumattomasti – yhteen. Tarvitaan yhteisiä ponnisteluita ainoastaan EUn toimielimen puolelta, vaan myös jäsenvaltioiden puolelta, että voidaan toimia koordinoidusti, jotta lopulta saataisiin kunnollisia tuloksia aikaiseksi, koska poliittiset olot ja ne hallinnot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, eivät nyt noudata meidän demokratian mallejamme. Hyvä hallinto, korruption vastainen taistelu, nämä ovat sellaisia aiheita, jotka ovat hyvin kiireellisesti hoidettavia siellä maissa. Ja tämä johtaa siihen, että monet ihmiset näistä maista pyrkivät joko jättämään maansa tai toimivat niin, että he vastustavat näitä hallintoja, joita me toisaalta tuemme. Eli hyvin monimutkainen kysymys, kokonaisuus tulee esiin tämän kertomuksen kautta. Siihen pitäisi suhtautua vakavasti jatkokeskusteluissamme. Kiitos oikein paljon siis tilintarkastustuomioistuimelle ja kollega Panjolle. Kiitokset, kiitos edustaja Zeller. Äh, onko siellä komissiosta joku paikalla? Kyllä. Eli Afrikkaa osaston johtaja ää, Lange. Joo, kyllä. No niin, olkaapa hyvä. Oui, bonjour. Oikein hyvää päivää. Kiitoksia. Minä todella on, edustan täällä siviilikriisin hallintaa ja ulkosuhdehallinnossa. Ja vastaamme tästä YTPPn siviilipuolesta. Olemme todella tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Olemme keskustelleet pitkään heidän päätelmistään. Ja kuten täällä sanottiin, niin hyväksyimme nämä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen päätelmät. Korostimme useita asioita. Ensinnäkin se, että on otettava huomioon Sahelin konteksti Malista Nigerin. Se on äärimmäisen tärkeää, kun lähdetään arvioimaan näiden toimien tehokkuutta EUCAP Mali ja EUCAP Niger pyrkivät, pyrkivät rakenteellisiin uudistuksiin sisäisten turvallisuusjoukkojen kohdalla. Nämä ovat siis pitkäaikaisia uudistuksia ja ne tietenkin edellyttävät sitä, että paikallishallinnot ja paikalliset toimijat ottavat omakseen tämän hankkeen. Jos lyhyellä aikavälillä pyritään mittaamaan näiden toimien tehokkuutta, niin voidaan tietenkin arvioida, että se on ollut aika vaatimaton, mutta näiden toimien ansiosta erityisesti koskien strategista neuvontaa ministeriön tasoilla ja, ja sisäisten turvallisuusjoukkojen tasolla tavoitteena on todella päästä kestäviin tuloksiin, kun puhutaan koulutuksesta, niin koulutus on toki tärkeä, mutta se on vain väline, kun pyritään samaan aikaan uudistuksia. Toinen tärkeä asia, jota työstämme yhä enemmän hyvin tehokkaalla tavalla muiden unionin välineiden kanssa, joita komissiolla on käytössään, siis kehityspuoli mukaan lukien – tässä on esimerkiksi tämä erityisrahasto Sahelin aluetta varten. Ja teemme työtä myös sotilaspuolen kollegoiden kanssa. Malilla esimerkiksi meillä on EUTM-operaatio mukana. On muistettava, että nämä EUTPn toimet ovat jäsenvaltioiden käsissä ja joka kuudes kuukausi arvioidaan näitä kertomuksia vuodesta 2012 Nigerin osalta ja Malissa vuodesta 2014 alkaen. Jäsenvaltiot ovat todenneet, kuinka tyytyväisiä ne ovat olleet näiden toimien tehokkuuteen. Ei tietenkään väitetä, että tämä olisi nyt täydellistä, mutta on korostettu sitä, että nämä ovat hyvin tärkeitä välineitä teknisesti ja poliittisesti näissä maissa. Kiitän tästä ja voin sitten vastata kysymykseen, mikä, kysymyksiin, mikä niitä on. Suuret kiitokset. Seuraavana annan puheenvuoron Jérôme Boyonelle. Hän edustaa Nigerin toimista. Oletteko paikalla? Si, tiedustella palavra. Olkaa hyvä. Oui, bonjour. Oikein hyvää päivää. Eipä minulla ole tähän paljoakaan lisättävää. Yksikköni johtaja tässä puhui. Olen itse osallistunut tähän toimintaan Nigerissä. Erityisesti haluaisin vielä täsmentää sen, että on hyvin vaikea mittaa eh, toimien tehokkuutta, kun katson näitä eh, vertailuja, joita on tehty, pohdinpa vähän näitä värejä. Haluaisin tietää, miten voidaan arvioida neuvonta toimintaa pitkäaikaisesti. Eihän tämä ole niin kuin koulutus. Koulutuksessa tiedetään, onko se tehokasta, se tiedetään välittömästi, mutta neuvoa, neuvonannossa tilanne on aika erilainen, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin. Si- eh. Kiitoksia, en tiedä. Periaatteessa tämä on lyhyt esittely. En tiedä, haluaako Rova Jakobson vielä todeta tähän jotakin. Kuten tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja komission edustajat tietävät, tässä valiokunnassa olemme aina todenneet, että on tärkeää yhdessä pyrkiä määrittelemään ne indikaattorin, joiden avulla tilannetta arvioidaan, ja näin voitaisiin myös helpottaa työtä. Mutta tämä on pitkä keskustelu, jota käymme tilintarkastustuomioistuimen ja komission kanssa. Ei ole tietenkään mitenkään helppoa käynnistää näitä hankkeita ja arvioida ja mm, talousarvioita mm, tuloksellisuuden mukaan tarvitaan tietenkin indikaattoreita. En tiedä, tietenkin komissiollakin pitäisi olla indikaattorissa. En sano, että olette eri mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, mutta toki komissiolla pitäisi olla jonkinlaisia indikaattoreita, joilla se arvioi toimintaansa samoin kuin neuvostolla koskien näitä neuvontatoimia. Siitähän on kyse, kun meillä on tässä tuloksellisuuteen perustuva talousarvio. Si. Thank you, Chair. Just to say... Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin vain, että kertomus on tietenkin syntynyt normaalin menettelyn kautta – ja tuitte useita kommentteja, jotka kertomuksessa ovat. Joten kahdenvälisesti ihan mielelläni keskustelun, jos on lisää yhteiskohtia, jotka liittyvät käyttämimme menetelmiin, koska se mitä teimme oli, että katsoimme asiakirjoja, kuulimme henkilöstöä, sidosryhmiä ja katsoimme komission omaa rakennetta, jonka pohjalta arvioidaan – sitä, miten valmiita ollaan antamaan neuvoa ja esittämään virstanpylvältä ja niin edelleen. Joten sanoisin vain, että tämän kertomus, joka saa myös normi seurannan meidän puoleltamme. Ja toivoisin, että kun palaamme kolme neljän vuoden kuluttua tähän asiaan, näemme jotain parannuksia, koska mielestäni tässä on kyse hyvin tärkeistä aloitteista. Ja olisi ikävää, jos joutuisimme palaamaan kolmen neljän vuoden kuluttua toteamaan, että tästä ei ole saatu mitään tuloksia. Paljon rahahan tähän käytetään, se on totta. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, näin. Haluatko vielä puheenvuoron? Ole hyvä, en nähnyt. Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Voisin aivan vahvistaa sen, mikä, mitä tekin sanoitte ja mitä myös Rova Jakobsen täällä totesi. Tietenkin indikaattorinen pitää olla sellaisia, että niiden perusteella voidaan jotakin laskea. Nigerin ja Malin osalta olen toiminut puolustus- ja turvallisuusalivaliokunnan jäsenenä Euroopan parlamentissa ja olen myös Euroopan parlamentin jäsen, mutta ranskalainen jäsen. Ja haluaisin viitata François Hollandein toimiin, kun hän on toimi Ranskan presidenttinä. Edustaja Zeller tässä puhuikin asiasta. Meillähän oli tämä sotilallinen Ranskan toiminta siellä ja meillä on ollut useaan kertaan yhteyksiä Euroopan unionin jo, sotilaisen johdon kanssa näissä maissa. Kyllä tässä tiettyä Etäisyyttä on aivan kuten tilintarkastustuomion kertomuksessakin todetaan, ja niin kuin itsekin mietinnössäni totean, mutta ei tässä syytä huoleen. Olisi hyvä, että voimme antaa suosituksen, että tulevaisuudessa tilanne olisi parempi kuin mitä se viime vuosina on ollut. Pues muy bien. De todos modos, como este... Erinomaista. Joka tapauksessa tämä erityiskertomus on osa 2017 vastuuvapausmenettelyä. Ja näin suosituksenne otetaan huomioon. Jos muita asioita ei ole, niin siinä tapauksessa kiitämme. Puheenjohtaja ystävällisesti kiittää myös tulkkeja ja toivottaa kaikkea hyvää jatkossa nyt kun lakko lakkoa on jo ollut 21 päivää. Ja seuraava kokous sitten 11. päivä heinäkuuta. Kiitoksia.